Okay, colleagues, can I bring the meet? Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa kokouksen? Me aloitamme ilmoituksilla koordinaattoreilta ja myös esittelijöiltä. Haluan vain sanoa aluksi, että eräs herra Grossin avustajista hänen parlamentissa aikuajoilla on nyt Australian valtiovarainministeri. mä voin osoittaa, mitä pystyy saamaan aikaan, jos tässäkin valiokunnassa ahkerasti toimii. koordinaattorin kokouksesta ensinnä esittelyiden nimitykset. Oli myös asetus 91-2003 muutettu asetus tilastoista Tämä koski tietojen keruuta onnettomuuksista, matkustajista ja niin edelleen. Ja vihreät laativat tämän mietinnön. Koordinaattorit päättivät olla ryhtymättä mihinkään, mitä tulee Polsin mietintöön sisäistä tarkistuksista. Edelleen sovittiin ja siitä järjestetään kahden, tuntinen minikuuleminen 5. marraskuuta satamapolitiikasta. Koordinaattoreita pyydettiin puhumaan esittelijän kanssa, mitä tulee satamiin, joita he haluaisivat käsitellyiksi kuulemisessa sitten komitologiasta. Pantiin merkille numero 19 uutiskirje. Sitten muiden asioiden kohdalla kysymys siitä, että tunnistettaisiin ekologinen vahinko ja tuho EU ja kansallisessa oikeudessa. Rova Meissner ja muut olivat tässä mukana. Koordinaattorit sopivat kysymyksen sisällöstä ja Rova Meissnerin pitäisi allekirjoittaa liikennevaliokunnan nimissä. Rautatiepaketista tehtiin sellainen päätös, painetta kohdannut ottivat panevat merkille oikeusasian valiokunnan aikomuksen lähettää kirjeen koskien rautatieyhtiöiden kommentteja tästä paketista. Sitten teen, teen aikataulusta täysistunnossa tästä keskustellaan lokakuun ensimmäisessä keskustelussa. Tapahtuuko näin, niin se sitten nähdään, mutta näin kuitenkin haluaisimme tapahtuvan. Koordinaattorit myös ottivat esille varjoesittelijöiden tehtävän. haluttiin muistuttaa kaikkia. Puheenjohtajan piti muistuttaa, ja nyt minä muistankin teitä, kaikkia esittelijöitä siitä, kuinka tärkeää on järjestää kokouksia varjoesittelijöiden kanssa aina kuin vain mahdollista. Näin tietysti ihan normaalisti teinkin, mutta nyt kun te olette kaikki paikalla, niin pystyn tässä hyvin muistuttamaan esittelijöitä tästä. Tämä todella on kaikkien etujen mukaista, jos ollaan läheisessä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa silloin, kun mietintöjä laaditaan. Tämä koordinaattoreiden kokouksesta, onko mitään kysyttävää? Jos ei, voidaan pitää tätä sovittuna. Kiitoksia. Ja sitten siirrytään äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys. Rova Deveran mietintö poikkeamista ilmoittaminen siviiliilmailussa. Ensinnäkin tarkistamme, varmistamme, että EPP ei ole liikaa äänestäjiä. Äänestys alkaa. Mistä hemmiksi tää tulee? sosiaalista taitaa olla liikaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Kaikki tuntuu sujuvan. Joten aloitetaan. Siis Rova de Verakin mietinnöstä lähdetään liikkeelle. Asetusehdotus poikkeamien ilmoittaminen siveili-ilmailun alalla 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 2, 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksankymmentäkahdeksan raukeaa. 92 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää. Voimmeko tarkistaa 92 tuloksen? Ilmeisesti hylätty, mutta me tarkistamme. Onko äänestetty? Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 raukeaa 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 26 raukea 98 Fidansalta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 äh, Anteeksi, sanon puheenjohtaja. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta otamme sen koneäänestyksenä 115 äänestralka. Everybody voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Joten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 raukeaa. Sitten 117 puolesta vastaan. Saattaa 17 vielä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksena, että se alkaa 117. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 ja 116 molemmat raukeavat sitten 118 puolesta. Vastaan tyhjää, hyvä, lätty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 kohta kohdalta ensimmäinen osa EASA tulee. So, so go directly to the second part. So we got because the, uh, the first right. part. Okay. I'm told that the first. Ei minulle kerrotaan, että ensimmäinen osa raukeaa, joten äänestämme. Niin se johtuu tarkistuksesta 24, joten nyt äänestetään vain tästä toisesta osasta. It shall be insured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 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 128 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakaksikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta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 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkan vielä unissanakin 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 60. 139 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 140 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 ja 143 samanlaisia yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 72, joka teetä tähän väliin. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 75 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 145 puolesta vastaan, tyhjää tarkistamme koneäänestyksenä. Ilmeisesti meni läpi, mutta äänestetään kuitenkin uudestaan. Everybody voted. Everybody voted. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sat 151 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, 157 is next. Those in favor. Those against? Abstentions adopted. 158. Those in favour? Those against? Abstentions adopted. 159 in favour? Against? Abstentions adopted. 160 in favour? 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Skaja 23, suullinen tarkistuspyyntö. Herra Just to ask you to, to vote amend... Pyytäisin, että 83 Johdantosan kappaleessa kolme äänestetään, eikä johdantosan kappaleessa seitsemän. Äänestyslistan muutos vain. No. Kukaan ei vastusta, joten tehdään tämän nyt. Ja tämä pitäisi mennä johdantosan kappaleeseen seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty viisi, koska äsken kun tehtiin puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 86 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys näistä ehdotuksista. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 42 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta yksi vastaa sama tulos. Onnittelut Rouvaden verrattille. Niin tässä vähän jatketaan vielä. Sitten öö, toimieltämiset neuvottelut. Äänestys alkaa tästä. As everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Rova Rivera, teillä on mandaatti tähän perus, äänestykseen perustuvan onnittelut. Okay. No, Next is the report. by Seuraava. Arva Taylorin mietintö. Monivuotinen rahoitus Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnalle alusten aiheuttaman pilaantumisen sekä öljyn ja kaasun paras laitteistojen aiheuttaman meren pilantumisen torjunnan alalla. Oliko valmiita? Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tätä olla hyväksytty, mutta äänestys alkaa. Tarkistus 21. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nelonen raukeaa, jota nyt viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus Rova Bilbaolta. Se on liitteissä, täytyy lukea se. Ovatko kaikki tyytyväisiä siihen? Eli siltä pohjalta eteenpäin. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Taitaa olla hyväksytty, mutta se tarkistetaan. Tarkistus 23, johon liittyy suullinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta Aloitetaan uudestaan 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 27 myös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty joka tapauksessa. 6, 24, 28 ja 3 taitaa olla yhdessä, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäyhdeksän siihen liittyy suullinen tarkistus. Sopiiko se teille? Okei, Okay, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 35. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 on kohta kohdalta. The Agency ja Is Crucial Asti on ensimmäinen osa, sitten toinen osa Provided Justifiable. Ensimmäinen osa 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mitäs nyt sitten tarkistus, jossa ykkönen, jossa osa oli hyväksytty, osa ei. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kohta kohdalta. Sitä on pyytänyt kaksi ryhmää. Ensimmäinen osa It's New asti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 raukeaa, 19 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 19 vähennystä salkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja nyt budjettivaliokunnan tarkistukset. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntövältäyslauselma esitys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 6 vastaan, hyväksytty. Sitten päätös alkaa toimintojen väliset neuvottelut. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut. Rouva Taylor. Seuraavana sitten äänestys direktiivin muuttamisesta kuljettajakortin toiminteet sisältävien ajokorttien osalta. Tika on vain yksi tarkistus, tarkistus yksi. Ehdotus hylätä, komission ehdotus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, eli hylätty. Sitten loppuäänestys, että asia voidaan käsitellä täysistunnossa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Okei, kiitti. Äänestys päättyy. Hylkäys on vahvistettu 41 puolesta, ei vasta ääniä Se oli juttu. Sitten KAAS 2020 esitteli herra Vlasak. Aloitetaan tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta Lasakissa ollaan. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisiko EPP nyt keskittyä äänestykseen? Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 8 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkastus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta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 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 24. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää. 26 tarvitetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 29, taitaa olla hylätty. Alkaako olla äänestysväsymystä? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 32. Tämä täällä hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 36. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan jälleen. koordinaattorin kokouksen lopussa äänestetyn vetomuksen, muistatteko sen? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. 38 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39, johon liittyy suullinen tarkistus. Onko siihen vastalauseita? Jos ei, niin sen myötä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 39 suullisen tarkistuksen kerran. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja sitten 40 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 41 seuraavana puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää tarkistutaan sen Taitaa olla hylätty, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Tarkistutaan 48, kun vain neljä äänestiä ja se järjestää kolme, joten 48 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vasta tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52 äänestys alkaa. Saattaisi olla hyväksytty, mutta ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22, 20 hyväksytty loppuäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 13 vastaan ja 5 tyhjää. Eikö 5 vastaan ja 13 tyhjää? Hyväksytty. Onnittelut, herra Vlasak. Next report is the... Seuraava mietintö on lausuntoluonnos unionin ja sen valtioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettava ulkoisten merirajojen vartiointi. Tässä hengestyy lausuessa tämän. Ehkäpä komission Edustaja voisi kommentoida tätä, että on neljä rivin mittainen otsikkolausunnolla, mutta kuitenkin aloitetaan tarkistus 10 herra Danielis puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Se taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 on kielellinen, joka 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 16. Taitaa olla hyväksytty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Joka tapauksessa. Se, miksi tarkistutin, liberaaleille jotkut viittasivat, jotkut ei. 18 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta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 tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EVP yksi liikaa. Nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, niille vastaan. Ei tyhjiä. Eli hyväksytty. Onnittelut Rova Griesbeck. Selvä. Okay, we now need a kind of... Nyt. Herra Fidanzo tulee sisään ja turismityöryhmä, joten tässä on tällainen lentävä vaihto. Can I just remind those people Voisinko muistuttaa jäseniä siitä, että tänään iltapäivällä meillä on näkemysten vaihto tieliikenteen painoista ja mitoista Lightfriedin mietintö ja kuule, julkinen kuulemistilaisuus tästä, eli olisi mukavaa, jos joku muukin kuin minä ja herra Lightfried olisivat tuossa tilaisuudessa paikalla. Okay, ladies and gentlemen, can we go on to the next? No niin, hyvät naiset ja herrat, jos voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen esityslistalla. Matkailu Task Force-työryhmän tapaaminen. Me pidämme pyöreän pöydän keskustelun matkailusta Euroopassa ja miten saadaan lisättyä matkustajavirtoja. Puhujina on John Kester UNVTOsta Anoja Ichia Ebalsa, Urkuaka, Baski-hallituksen kauppa- ja matkailuministeristä Rudolf de Luz Crossvarem Eurooppa Nostrasta. Sieltä ilmeisesti kulttuuriperintörautatie kaverit istuvat siellä rivissä. Sitten Armando Branicci. Hän on Ekkiasta ja Nick Greenfield Etoasta ja Valeri Fantosi Konfin ostojasta. Eli tässä ovat vieraamme, mutta perinteitä kunnioittaen pyytäisin työryhmän varapuheenjohtajaa Carlo Fidanza esittelemään aiheen ja sitten pyydän vierailijoita pitämään maksimissaan viiden minuutin puheenvuoron. Carlos. Dunque, eh, Turismo in Europa attrarre nuovi flussi. Intanto permettete... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Matti turismi on tosiaan kasvussa. Haluan hiukan poiketa aiheesta, mutta tämä kyllä liittyy tähän. Kun me puhumme turismivirroista yleensä puhumme matkailun laadusta ja italialaisena ja eurooppalaisena tämä on tärkeä päivä, koska kello neljältä iltapäivällä, nyt kun pyritään viemään tämä Costa Concordian palauttaminen maihin, toteutuu. Tämä on todella surullista merihistoriaamme Italiassa ja se on myös vas- jossain määrin häpäällinenkin episodi ja toivon, että ihmiset pystyvät nyt enemmän luottamaan matkailualaamme. Tämä on tärkeä asia ottaa esille tässä valiokunnassa, koska tämä tekninen operaatio laivan nostamiseksi oli erittäin monimutkainen operaatio. Nyt turismin uudet suunnat ovat erittäin tärkeitä eurooppalaiselle turismistrategialle, erityisesti kun sisämarkkinamme ovat hiukan stagnaatiotilanteessa kriisistä johtuen. Uskon, että nyt meidän pitää tutkia ulkoisten markkinoiden mahdollisuuksia EUn ulkopuolelta. Jotakin avainlukuja vuonna 2012 laskettiin, että Euroopassa vieraili 411 miljoonaa Euroopan ulkopuolista turistia, 10 miljardia euroa tuloksena. Nämä luvut ovat muun muassa lentoyhtiöltä ja tämä, nämä luvut osoittavat, että Eurooppa on todellakin edelleenkin maailman huippukohde, mutta ei pidä unohtaa, että kilpailua kyllä löytyy muilla alueilla ja kilpailu on yhä kovempaa ja siksi täytyykin tehdä tarmokkaammin työtä kun laaditaan strategia, jotta voidaan houdutella, houkutella turismivirtoja Euroopan ulkopuolelta, erityisesti niistä maista, joita aikaisemmin kutsuimme nouseviksi talouksiksi, mutta nythän ne ovat jo täysissä voimissaan, Brickmaat ja muut. Tätä taustaa vasten ennen kaikkea tulee esille tarve oikeanlaiselle viisumipolitiikalle. Tarvitaan suurempaa harmonisaatiota Euroopan maiden välillä heti alkuun verkostoimusta suurlähestyjen ja sopimuslaitteiden välille sitten tarvitaan myös helpottamistoimia. Me tiedämme, että tämä on erittäin mm, hankala kysymys. Sehän vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen, rajavalvontaan, mutta mielestäni on kuitenkin välttämätöntä näin tehdä. Me olemme voineet nähdä tämän eri kokouksissa, joissa olemme olleet yhteydessä, yhteydessä turismialaan ja myös kun ajatellaan maita, jotka ovat vähemmän riskialteita, mitä tulee maahanmuutolle, Pitää siis pohtia sitä, että viisumipolitiikka olisi yhtenäistä Euroopassa. Viisumikoodistoa on nyt tarkistettu komissiossa ja ehkä tämä tuli hiukan jälkikäteen. Tämä ehkä tulee vasta tämän vuoden lopussa. Katsotaan, mitä komissio saa aikaan. Ennen kaikkea minun mielestäni on oikein tarkastella pilottihankkeita – ja suuria kansainvälisiä tapahtumia, joita tullaan tulevina vuosina Euroopassa järjestämään. Ensinnäkin 2015 vuoden Expo Milanossa, mutta myös muualla tapahtuu muunlaisia tapahtumia. Nekin voivat houkutella myös liikematkailijoita. Usein tässä liiallinen byrokratia on esteenä. Tähän liittyy sitten myös nämä viisumivaatimukset. Ja kun tarkastellaan sitä vielä uusia teknologioita, niin meidän täytyy yrittää vähentää jonoja suurlähetystössä ja pyrkiä jakamaan viisumeita sähköisestä pohjalta. Tietysti turvallisuusongelmat otetaan huomioon. Projekteja on jo aloitettu komissiossakin, joissa keskitytään aivan erityisiin maailman kolkkiin Etelä-Amerikkaan, mutta tämän päivän tarkoituksena on tarkastella näitä kysymyksiä. Tämä on tärkeää niin parlamentille, myös parlamentille ja sen transvaliokunnalle ja matkailu erityisryhmälle, samoin komissiolle tarvitaan meidän pitää saada korkealaatuista matkailua Eurooppaan, erityisesti BRIC-maista. Kiitos edustaja Fidanza. Ja jos voin anna, antaa ensin puheenvuoron John Kesterille, hän oli, on markkinatrendien johtaja UNVTOssa, maailman matkailujärjestössä. Ja te olette ilmeisesti PowerPointin saloihin tutustunut, eli saatte viiden minuutin puheenvuoron. Se auttaisi minua kovasti, jos pitäisi, pitäytyisitte puheajassa. Herra Kester. Sorry. Pahoittelen. Nyt mikrofoni on päällä. Paljon kiitoksia ja kiitokset mahdollisuudesta puhua täällä. Edustan YK on maailman matkailujärjestöä, en siis kauppajärjestöä, kuten johdannossa sanottiin. Me olemme YK on järjestö, joka vastaa matkailuasioista. Ennen kuin ryhdyn puhumaan viisumihelpotuksista, haluaisin näyttää teille numerotietoja pitkän aikavälin ennusteistamme, jotka ulottuvat vuoteen 2030 Tästä näette, että paljon kasvupotentiaalia matkailun alalla on maailmanlaajuisesti. Odotetaan 3,3 prosentin kasvua vuosittain vuoteen 2030 mennessä ja näin nousu olisi yhdestä miljardista 1,8 miljardiin. Kaikki alueet kasvavat ja hyötyvät potentiaalista mutta erityisesti Aasian, Tyynenmeren ja Afrikan ja Lähi-idän alueet hyötyvät eniten myöskin lähtevät liikenteet Aasia ja Tyynenmeren alueella kasvu on huomattavaa. Sieltä tulee eniten turisteja tulevina vuosikymmeninä. Osa on jo nähtävissä. Tässä näette tietoja vuosilta 2006-2012, eli ennen kriisiä, ja tämän hetken tietoja. Tässä kerrotaan, mitä eri markkinat matkailualalla kuluttavat, mitkä alueet ja Kiina vetää tässä hyvin vakuuttavalla tavalla. Sen perässä tulee Venäjän federaatio, äh, Brasilia ja muut BRIC-maat, ne ovat hyvin läsnä, mutta sitten on pienempiäkin markkinoita, jotka laajentavat äh, toimintansa huomattavasti. Keltaiset ovat Aasiassa, siniset Euroopassa ja punaiset äh, Amerikoissa. Sitten viisumihelpotus. Viisumihelpotus, siinä on kysymys tasapainon löytämisestä. Tässä mennään äh, eri politiikan alueille. Tässä ei ole kysymys yksin omaan matkailualan toimijoista, vaan myöskin äh, sisämaan asioista. Ja Tietenkin viisumista saadaan turvallisuutta, sillä voidaan hallinnoida maahanmuuttoa, voidaan rajata oleskelun pituutta ja oleskelun aikana äh, tapahtumia toimia. Viisumia kuitenkin ne ovat myöskin rajoittava tekijä ja avoimuudesta olisi hyötyä ei ainoastaan matkailulle, vaan myöskin liike-elämälle, kaupalle, eh, investoinneille, infrastruktuurille, kehitykselle, kulttuurivaihtojen, pehmeän diplomatian lisäämiselle, koulutukselle. Eli kun tehdään päätöksiä siitä, vaaditaanko viisumia kyllä vai ei, niin nämä eri edut täytyisi saattaa tasapainoon. Tässä kuvassa näette tietoa tutkimuksesta, jota me teimme viisumikäytänteistä kautta maailman. Teimme arvion siitä, mikä kuinka suuri osa prosentuaalisesti maailman kansalaisista voi matkustaa ilman viisumia. Vihreät ovat hyvin avoimia maita, keltaiset ovat siinä välillä ja siniset ovat niitä vähiten avoimia maita. Euroopan kohdalla voidaan todeta, että Eurooppa on avoin muille edistyneille talouksille ja nouseville talouksille osittain, mutta ei kovinkaan monelle. UNVTO on viime vuosina tehnyt yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja sidosryhmien kanssa, jotta viisumihelpotusasia vietäisiin eteenpäin. Me olemme laatineet tähän mennessä kolme raporttia. Kokouksia on järjestetty paljon ja kokouksissa on analysoitu tämänhetkistä tilannetta ja on annettu myöskin suosituksia. Voidaan on viisi eri mahdollisuuden aluetta viisumihelpotuksessa, kun mietitään, vaaditaanko viisumia vai ei. Kun viisumia vaaditaan, niin silloin tiedon saantia voidaan parantaa, voidaan helpottaa tämänhetkisiä käytäntöjä, valtavirtaistaa niitä. Tässä on eri muuttuja, jotka kuitenkin täytyy ottaa huomioon. Sitten voidaan äh, kohdistaa erilaista kohtelua, jotta äh, matkustamista helpotetaan. Esimerkiksi sitten voidaan harkita e-viisumiohjelmia ja voidaan lyödä lukkoon alueellisia sopimuksia. Kuten sanoin, me olemme tehneet yhteistyötä monien organisaatioiden kanssa, OECDn kanssa viime vuonna me puhuimme tästä G20-kokouksessa ja ensimmäistä kertaa G20-kokouksessa todettiin, että matkailu luo työpaikkoja, edesauttaa kasvua ja kehitystä. Ja G20 sitoutui työstämään viisumihelpotusasioita, jotta tuettaisiin työpaikkojen luomista, työn laatu vähentämistä ja maailmanlaajuista kasvua. Tällä hetkellä tätä viedään eteenpäin OECDn kanssa ja ensi vuodelle suunnitteilla on maailmanlaajuinen konferenssi. Me teemme tässä yhteistyötä eri maiden ja maaryhmien kanssa. Ja me olemme tietenkin iloisia, jos voimme tehdä yhteistyötä myöskin EUn toimielinten kanssa, jotta tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. Tämän halusin tällä haavaa teidän kanssanne jakaa. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Kester. Seuraavaksi rouva Itsia Ebalsa Ulkujaka toivon mukaan nyt äänsin tämän oikein tai edes suurin piirtein oikein. Hän on varamatkailuministeri Baskihallituksessa. Te saatte viiden minuutin puheenvuoron myöskin. Gracias. Bueno, Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan siis Baskihallikunnan turismia kerron hiukan maasta. Sehän sijaitsee eteläisessä Euroopassa, pohjois- Espanjassa lähellä Ranskaa kaksi on mm, yli kaksi miljoonaa asukasta. Turismi tuo 5,5 prosenttia BKTstä, 5 000 työpaikkaa, valtavasti euroja virtaa talouteen. Ja sitten myös liike-elämässä tämä on varsin tärkeä, koska meillä on valtavasti PK-yrityksiä Tällä hetkellä saamme noin 2,5 miljoonaa turismia ja heistä 60 prosenttia tulee Espanjasta ja 40 prosenttia tulee ulkomailta. Siksi olemme valinneet turismin kasvun välineenä, koska 50, jos 50-luvulta lähtien tilannetta arvioidaan, niin turismi on liittynyt valtavasti. 2011 tämä, nämä luvut ovat muuttuneet huomattavasti. 45 prosenttia henkilöistä, jotka matkailevat maailmassa, etsivät nousevia markkinoita, etsivät sitä, mitä nyt kutsutaan alueelliseksi kohteeksi. Me puhumme siitä, että 20 vuonna 2020 odotetaan valtavasti uusia turisteja ja puolet näistä uusista turisteista voi etsiä tällaisia uusia kohteita. Tämän takia meillä on tässä hyvä tilaisuus, mutta tietysti myös iso haaste edessä. Haaste, joka liittyy kilpailuun, kilpailukykyyn, mikä on sen strategiamme, miten me teemme työtä kohteemme parissa. Me toimme innovatiivisesti, pyrimme erottautumaan, haluamme erottautua. Erikoislaatuisuudella me, meillä on tuhatvuotinen kulttuuri. Meillä on sekä perinteitä että modernismia. On tunnettuja kohteita, Bilbao, San Sebastian, Donosti. Meillä on varsin ainutlaatuinen kieli myös. Ja kaikki tämä aiheuttaa, että ihmiset, jotka etsivät tällaisia uusia alueita, voivat tuntea houkutusta siirtyä meille. Ja sitten kaikki tuotteet ja palvelut saavat aikaan uuden tyyppisen turismin, turistin profiilin. Miten sitä teemme työtä? Haluamme vaihtoehtoisia olla vaihtoehtoista kohteita tarjoava kohde. Laatuturismia, kokemuksia, arvoja, joita liittyy näihin markkinoihin. Me haluamme autentisuutta, identiteettiä, kulttuurin, kulttuurin välittämistä ja pyrimme täyttämään kaikki nämä vaatimukset. Me toimme kahdella tärkeällä linjalla. Uudet teknologiat otetaan huomioon, uusi teknologia, älykkäät markkinat, informaatio, myös palvelusta otetaan huomioon, markkinoiden älykäs toiminta. Olemme kehittämässä myös nettisivustoa, jossa kuvataan matkailta, kun seurataan, miten he toimivat, jotta voimme seurata näitä tietoja. Olemme kehittämässä myös. Pyrimme arvioimaan heidän matkoja, matkoja kaikkein suosituimpia reittejä, välitämme tietoa, identifioimme isoja virtoja, jotta vältetään mustat kohteet. Haluamme laatia myös foorumin ja dynaamiset hinnat. Puhuja on äärimmäisen nopea, tulkki pyytää anteeksi ja haluamme tietää, minkälaisia ihmisiä täällä vieraille, mitä he tekevät, mitä he haluavat, jotta tiedämme, mitä he haluavat, niin pyrimme antamaan myös sitä, mitä he haluavat. Meillä on myös seurantakeskus, se on Vaskimaassa turismista. Näin ennakoidaan muutoksia ja pyritään löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja mitä tulee uuteen teknologiaan vielä ja tietoihin turismista, teemme työtä nettiportaalin kohdalla. Ja kaikki, jotka tulevat kohteeseemme tällä hetkellä, kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tutustua kaikkeen siihen, mitä löytyy viiden kilometrin päästä. On kyse sitten hotelleista, ravintoloista, missä tahansa, reiteistä ja niin edelleen. Ja tietysti sitten sosiaalinen media on tässä mukana ja myös uudet teknologiat, joita tämä turisti, jota kutsumme i-turistiksi, informaatio, informoidus turistiksi, joka on yksilöllinen, etsii paketteja, jotka on räätälty hänelle, hänellä on korkeat odotukset ja pitää tarjota tätä. Tämä liittyy strategiaan. Me pyrimme vahvistamaan turismisektoria, vahvistamaan kilpailukyky, ammattikykyämme. Me teemme erittäin tärkeää työtä, mitä tulee laatusertifikaatteihin. Me olemme toinen autonominen alue Espanjassa, joka tähän on ryhtynyt. Ja... On eh, establecimientos. Estamos priorizando mercados. Teemme työtä infrastruktuurikysymyksissä. Infrastruktuurin kohdalla pyrimme toimimaan älykkäällä tavalla ja kehittämään eri alueita ja samaan aikaan tällaisia julkisen yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka ovat varsin merkittäviä. Me kategorisoimme tuotteitamme, jotta saamme aikaan laadukasta tarjontaa ja myös koulutamme henkilökuntaa, jotta pystyvät vastaamaan uusiin haasteisiin. Teemme työtä myös hallinnon parissa, koska meillähän matkailu on tärkeä taloudellinen tekijä ja toimielinten välinen toiminta on myös tärkeää. Suurena haasteenamme on kansainvälisyys, ulkomaalaisten turistien volyymi. Espanjan turisteja meille tuleekin paljon, mutta me pyrimme saamaan myös kansainvälistä turismia alueellemme. Thank you very much. Next speaker is... Kiitos. Seuraavaksi Rodolfi de Los Corsvarem. Hän on Euroopan Nostran neuvoston jäsen ja myöskin European Historic Houses Associationin eh, toimenpaneva johtaja. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Tulen puhumaan ranskaa, koska ranska on niin kaunis kieli, sitä ei tule unohtaa, mutta on hyvin tärkeää teidän kannaltanne ja kansalaisten kannalta ja Eurooppa Nostran kannalta olla täällä tänään. Eli kiitos kutsusta. Olen siis Eurooppa Nostran neuvostossa. Me pidämme huolta kulttuuriperinnöstä järjestö juhli 50-vuotisjuhlaansa viime vuonna. Tarkoituksena on saattaa oikeaan arvoon eurooppalainen kulttuuriperintö me pidämme kulttuuriperinnöstä huolta sekä eurooppalaisesta että eurooppalaisen kulttuuriperintöallianssin perinnöstä. Me teemme laajaa työtä kulttuuriperinnön alalla. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta äänemme tulee kuuluviin artiklassa, Euroopan unionin artiklassa 3.3 siinä sanotaan, että Eurooppa kunnioittaa kielellistä ja kulttuurillista monimuotoisuutta ja takaa sen, että tästä kulttuuriperinnöstä pidetään huolta. Siinä oli se sitaatti. Olen myöskin eurooppalaisten yksityisasuntojen kulttuuriperintöjärjestön johtaja. Me kaikki tässä pidämme kiinni kulttuurillisesta puolesta ja myöskin ympäristön suojelu on osa suojelutoimia. Me suojelemme yhtämääräisesti myöskin yksityisiä asuntoja, koska Euroopasta löytyy paljon kiinteistöjä, jotka ovat täysin korvaamattomia ja tämänkin kautta me voimme houkutella uusia turisteja yli 50 prosenttia Euroopan matkailusta löytää vetovoimansa kulttuuriperinnöstä. Mutta on olemassa väistämätöntä dikotomiaa, kun halutaan pitää kiinni kasvun edesauttamisesta ja samaan aikaan halutaan suojella ja ylläpitää kulttuuriperintökohteita ja monumentteja. Jos sallitte, haluaisin siteerata esimerkkiä kaupungista, jonka me kaikki tunnemme. Venetsian tilanne. Tämä on esimerkki niistä ongelmista, joita alalla toimivat henkilöt Euroopassa usein kohtaavat. Vuosien saatossa turistien määrä on kasvanut mukaan lukien yhden päivän turistit ja tällaisilla isoilla matkustajalaivoilla satamaan tulevat turistit. Tämä vaikuttaa Venetsiassa asuvien ihmisten elämänlaatuun ja Venetsia tarvitsisi turismin hallintaohjelman, jotta jotta ne edut, joista matkailijoista voidaan saada, voitaisiin maksimoida ja minimoida kuitenkin haitat. Tässä täytyy ottaa huomioon näiden jättialusten ympäristövaikutukset. Yksi esimerkki vuonna 2006 puhuja korjaa. Vuonna 1997 206 isoa alusta tuli Venetsiaan ja vuonna 2011 niitä oli 1310 vuonna 1990 näitä turisteja oli 100 000 ja vuonna 2011 turisteja oli 1,8 miljoonaa ja nämä laivat ovat todella ison luokan laivoja. Ja tällaiset suunnitelmat ovat välttämättömiä, jotta kulttuuriperintöä voidaan Venetsiassa säilyttää ja jotta voidaan toteuttaa kestävää matkailua Venetsiassa. Täytyy siis löytää oikea tasapaino kannustamisen, kulttuuriturismin kasvattamisen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen maiden välillä. Eli näiden tällä alalla toimivien matkailujärjestöjen täytyy ottaa kulttuuriperintö huomioon toimissaan. Meidän tulisi painottaa kulttuuriperinnön taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Kulttuuriperintö on ala, joka ei tavoittele voittoa. Se kuitenkin saa aikaan suuria hyötyjä ja voittoja eurooppalaiselle matkailulle, mutta se hyötyy itse siitä liian vähän. Ja tästä syystä meidän täytyy tutkia sitä tapaa, jolla nämä taloudelliset epätasapainot voidaan tasoittaa esimerkiksi verotuksellisin keinoin. Esimerkiksi alennettu ALV-kanta, joka on olemassa tietyissä Euroopan maissa ja jolla on suuria vaikutuksia, jotta kulttuuriperintöä voidaan säilyttää. Tämä on ainoa tapa tapa, jotta me saamme aikaan kestävän kulttuuriperintömatkailun ja houkutella uusia matkustajia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä julkisviranomaisten kanssa, matkailualan kanssa ja kulttuuriperinnön säilyttämisjärjestöjen kanssa, jotta löydämme yhteisen edun ja löydämme kestävän tasapainon matkailun ja kulttuuriperinnön säilyttämisen välillä ja samaan aikaan voimme edistää näitä molempia. Loppuun haluaisin siteerata seitsemää kohtaa, jotka ovat mahdollisuuksia saada uusia matkustajavirtoja kunnioittain samaan aikaan kulttuuriperintökohteita, koska todellakin täytyy löytää oikeanlaisia toimia. Ensinnäkin täytyisi avata uusia kulttuuriperintökohteita matkustajille. Kohteet, tai unohdetut kohteet ja piilossa olevat kohteet, osittain tuhotut kohteet täytyy saada esille täytyy herättää henkiin kokonaisia kaupunkialueita. Voisitte esimerkiksi tarkastella eurooppalaisen kulttuuriperintöpalkinnon, Euroopan Nostra-palkinnon saajia. Te, tässä salin uloskäynnin kohdalla on värillinen esite, jossa on kauniita valokuvia. Sitten voidaan käyttää sosiaalista mediaa ja joukkotiedotusvälineitä mainostaaksemme kulttuuriperintökohteita tulisi kannustaa paikalliseen matkailuun. Paikallisyhteisöt täytyy ottaa huomioon, koska niillä on tärkeä merkitys. Täytyy saada aikaan koulutusta, jotta kulttuuriperintöä ymmärretään ja jotta laadukasta matkailua ymmärretään meidän täytyy löytää innovoiva räätälöity lähestymistapa, jotta kaupungeissa, maaseutualueilla ja museoihin saadaan uusia matkailijoita tulisi ylläpitää kulttuuriperintöä ja samalla mahdollistaa pääsy kaikille, esimerkiksi hintojen ja julkisten liikennevälineiden kautta. Ja sitten täytyisi edistää kaikkia eurooppalaisia aloitteita, joita kulttuuriperinnön ja matkailun alalta löytyy. Esimerkiksi eurooppalaiset tiet, kulttuuritiet, eurooppalaiset kulttuuripääkaupungit, eurooppalaisen perinnön merkintä ja niin edelleen. Ja uskoakseni en nyt ylittänyt viiden minuutin puheaikaa, niin haluaisin kiittää teitä huomiosta. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavaksi Armando Brancini. Hän on EKKIAN johtaja, European Cultural and Creative Alliancein johtaja. Olkaa hyvä. Mr. Chairman for having invited. Kiitos puheenjohtaja, että sen kutsun tähän tapaamiseen. Euroopan eh, luovien alojen liitto edustaa 400 eurooppalaista yritystä markkinoiden yläsegmentissä. Tässä on sitten myös neljä alasektoria muodista, tuoksuista, nahkatuotteista, elintarvikkeista, eh, huonekaluista, niiden suunnittelusta, puurien veneet, autot, hotellit, vapaa-aikapalvelut ja julkaisut ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan 400 eurooppalaista yritystä. Niiden tuotos viime vuonna 2012 oli yli 510 miljardia euroa, yli 3 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Ja sillä oli yli 10 prosentin kasvu kahtena viime vuonna 2011 ja 2012. Markkinoiden yläsegmenttisektori antaa puhtia kestävälle kasvulle ja antaa panoksensa koko eurooppalaiseen kilpailukykyyn, työllisyyteen ja viennin vahvuuteen. Euroopalla on yli 70 prosenttia markkinoista tällä sektorilla ja se työllistää suoraan yli miljoona 150 000 työntekijää ja 660 000 välillisesti. Myöskin oli tärkeää siellä pk-yritykset. Yli 60 prosenttia tuotoksesta viedään, mikä on tärkeää. Se on yli 10 prosenttia koko Euroopan viennistä, mikä sitten tarkoittaa, eli Yläsegmentin vientiä on siis joka kymmenestä eurosta euro. Myöskin verotuloista se vastaa yli miljardin osalta. Siihen kuuluu sitten myyntiveroja, yhtiöveroja, sitten työntekijöiden eh, ansiotuloverot. yläsegmentin markkinat antavat puhtia matkailulle Euroopassa. koska yli puolet ylellisyystavaroiden ostoista tekevät matkailijat. Tässä on sitten eri lukuja, prosenttiosuuksia eri maille, esimerkiksi 50 prosenttia yhdistyneessä kuningaskunnassa ihan vain esimerkkinä. Verovapaan verovaiden ostosten arvo on yli 30 miljardia euroa. Ihan vain pienten, pienen koon tuotteiden osalta, jotka turistit voivat viedä mukanaan tietysti. On mahdotonta ostaa, sanotaan nyt verovapaasti Euroopassa, autoa, ylellisyysautoa tai purjelaivaa tai jahtia. 2012 Verovapaat ostokset kasvoivat kaikissa Euroopan maissa ja kasvua on ajanut Kiina yli 24 prosenttia, venäläiset yli 20 prosenttia, kiinalaiset 4,4 prosenttia ja Yhdysvallat 4 prosenttia. Ennuste, kasvuennuste vuodelle 2013 on yli 18 prosenttia. Siinä erityisesti tärkeillä siellä ovat kiinalaiset 23 prosenttia, venäläiset 20 prosenttia kasvua, Brasilia ja, ja Yhdysvallat 6 prosenttia. Euroopan kansalaiset kasvavassa määrin pitävät markkinoiden yläsegmenttiä eurooppalaisten arvojen lähettilänä. Erityisesti kun ajatellaan uskottavuutta, laatua, käsityötaitoja ja huippuosaamista ja luovuutta. Kolme kuukautta sitten tehtiin tutkimus, TNS Safres sen teki eri maissa, ja tulokset ovat nyt, että suuri enemmistö vastaajista sanoi, että toimiala on huippuosaamisen säilyttämisen kannalta hyvin tärkeä. 76 prosenttia sanoi näin. Sitten vierailijoiden houkutteleminen, kaupunkikeskustojen vetovoimaisuuden ylläpitäminen 77 ja sitten käsiteltäyteen ylläpitä 76. Jotta voidaan houkutella turistivirtoja Eurooppaan, niin on olennaista, että Euroopan parlamentti ja komistio pitävät yllä markkinoille pääsyä ja viisumihelpotuksia. Viisumihelpotus on toistuva osatekijä. Ja edellinen puhuja sanoi samaa. Ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. helpotus on avainasemassa, jotta, jota Euroopan jäsen, unionin jäsenvaltioiden täytyy viedä eteenpäin markkinoille pääsypolitiikassa. Itse asiassa sosiaalinen kehitys ja taloudellinen kehitys liittyy vapaakauppaan ja kilpailuun. Lopuksi sanoisin, että pidämme hyvänä Euroopan komission päätöstä aloittaa neuvottelut Japanin, Yhdysvaltain, Indonesian kanssa – ja että myöskin pitkään jatkuvat neuvottelut Brasilian kanssa vapaakaupasta voitaisiin saada päätökseen. Kiitos. Kiitos, herra Branchi. Greenfield. Seuraavaksi Nick Greenfield. Hän edustaa etoa. Hän saa viisi minuuttia. Thank you for inviting. Kiitoksia huomenta kaikille. Kiitoksia, että sain tulla tänne puhumaan. Mukava olla paikalla. Minua pyydettiin esittämään viisi avainkohtaa, jotka koskevat uusia turistivirtoja. Tässä lähdetään liikkeelle sitten en ihan seuraa sitä luonnosta, joka ja olen itsekin muuten turistimatkan järjestäjä, joten minulla on tuttua tämä improvisointi. Meidän pitäisi tehdä ero eri markkinoiden välillä. Me olemme kaikki kuulleet akronymista BRICS, jonka John Neil kuuluisa taloustieteilijä kehitti, mutta kun viime viikolla olimme seminaareissa Lontoossa, löytäneessä tietoa netistä, Steven, Steven Sacker, BBC World Newsista oli siellä juontajana, erittäin hyvä työ häneltä, tuli selvää, että BRICS-maat ovat, eivät ole kaikki samanlaisia maita, se kannattaa tässä on ottaa esille, vaikka ehkä tiedättekin sen, kun tarkastelee mitä tahansa näistä markkinaosuuksista, niin silloin että on vaikeampaa markkinoilla maissa, koska pitää ottaa huomioon, miten ihmiset ostavat matkoja, minne he matkustavat, milloin matkustavat. Brasilian tästä hyvä esimerkki. Siellä on meidän hiljaisella kaudella heillä on kesäloma, matkustavatko yksin vai ryhmissä vai perheen kanssa, niin kuin brasilialaiset. Mitä, miten haluavat käyttää aikaansa, miten käyttävät rahansa. Tämä on varsin monimutkainen kuva, mutta mitä paremmin ymmärtää, miten markkinat toimivat alkuperämaassa, niin silloin pare- sitä paremmin pystyy markkinoimaan tälle maalle. Tästä on varsin hyvä esimerkki. Ehkä olette kuulleet Jas Sobrasta, hän on kuuluisa intialainen elokuvaohjaaja, ja hän 70-luvulla vietti kuherskuukautta Sveitsissä. Hän rakasti sitä, sitten hän teki moniakin Bollywood-elokuvia Alpeilta 70-luvulla. Ja nyt sitten ystävän kuningaskunnan jälkeen Sveitsi on ihan kakkosena intialaisten kohteena Euroopassa he rakastavat Intian alppeja. Sitten kun ajatellaan pientä kaupunkia, Engelbergin kaupunkia, niin näette, että siellä hoidetaan todella hyvin näistä vierailijoita, annetaan äh, veget, äh, kasvisruokaa, jotta he saavat tällaisen pehmeän laskun ensimmäisen vierailuunsa. Ei pidä unohtua myös vakiintuneita markkinoita, kun taas BRICS-markkinat ja muut äh, tahot antavat meille uusia mahdollisuuksia, niin kuitenkin USA, Kanada ja Japani vieläkin ovat kaikkein tärkeimpiä kohteita. Monet muut markkinalot ovat ottamassa niitä kiinni, mutta vieläkin USA lyö kaikki BRIC-markkinat yhdessä, mitä tulee Eurooppaan tuleviin. Me olemme, meidän pitää keskittyä Japaniin, meitä hiukan Tietysti talous siellä on ollut varsin laiska ja nämä traagiset tapahtumat kaksi vuotta sitten. Äh, tämä on kaikki tavallaan nyt unohtunut, koska on tämä kiinalainen turismi-ilmiö. En tarkoita, ettei pidä jaarata kiinalaisia, mutta olkaa nyt tietoisia, että 64 vuodesta lähtien Tokion olympialaiset ja japanilaiset ovat matkustaneet paljon. He pitävät matkailusta 120 000, 70 miljoonaa viime vuonna lähti sieltä. Sitten kolmantena kuulostaa niin kuin rikkojen levy, viisumit, viisumit ja viisumit. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä, ne vaikuttavat laajasti nouseviin markkinoihin. Ehkä tunnettekin 2010 viisumiraportimme, me kysymme monilta markkinaedustajilta ympäri maailmaa, minkälaisia kokemuksia heillä oli viisumiprosesseista, mitä olivat siitä mieltä, oliko tämä tavallaan pelotteena ja viralliset, viralliset tilastot osoittavat, kuinka paljon viisumeita on hyväksytty, kuinka paljon niitä evättiin. Ja Schengenissä, kun tämä on ilmeisesti 6 prosenttia, kun evätään viisumeita, joten niistä 4 prosenttia hyväksytään, mutta me kysymme, kuinka monet ihmiset eivät haluakaan lähteä viisumeiden takia 2010 vuoden jälkeen. Intiassa ja Kiinassa ne ovat molemmat suuria äh, alueita, 21-25 prosenttia Schengen-alueella ja Kiinan kohdalla, tai 25 ja 30 prosenttia, anteeksi, yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla. Schengen pärjää hiukan paremmin kuin Iso-Britannia tässä asiassa. Mutta että ottaisiin oikeudenmukaisia Schengenin ja Britannian viranomaiset ottavat kyllä tämän vakavissaan ja nyt me olemme tekemässä uutta tutkimusta tänä vuonna ja saamme toivottavasti tulokset turismimessuille ja toivomme, että tilanne on parantunut. Me tiedämme, että Schengen-viranomaiset tekevät kovasti työtä, jotta harmonaisivat prosesseja ja poistaisivat epälogisuudet ja tiedämme, että Iso-Britanniakin tekee parhaansa pystyäkseen ihan samaan. Nyt voi matkustaa sekä Irlantiin että Iso-Britannian samalla viisumalla. Se on positiivinen asen, askel ja siihen meni kyllä varsin pitkä aika. Sitten neljätänä, en puhu tästä pitkään, koska en halua, että kaikki lähtevät. Öö, tästä kattesolta järjestelmästä, matkan järjestelmästä ei ole mikään lempiaihe, niin öö, tulee päänsärkyä tästä vallan, mutta periaatteessa per, nämä ovat hienoja ajatuksia, koska öö, katteensuojeltava järjestelmä tekee tämän yksinkertaisemmaksi mitä tulee arvonlisäveroon. Ja sitten taas pakettimatkadirektiivi tarkoittaa, että ihmisiä kohdellaan paremmin, ja, mutta monet kuitenkin lähtevät matkanjärjestäjistä EU-sta, ja siksi me menetämme tässä vientietua ja parannamme muiden markkinoiden tuloksellisuutta. Me haluaisimme, että tilanne on tasa-arvoisempi. PTD on kaikkein tärkein kysymys me väittäisimme, että älkää yksinkertaisesti, vaan tasottako tilannetta ja unohtako, kuinka tärkeä verkkosektorista on tullut. Ei pidä unohtaa, että kun täällä jotakin myydään, ihmiset tänne tulevat, niin se on kaikki vientiä, eikä tuontia, vaan se on vientiä. Ja lopuksi vielä myönteisemmästä asiasta yksi asia, minkä tänä ja ensi vuonna teemme ja tulevaisuudessakin on, että alamme olemme alkaneet huomioimaan koulutusoppimatkailua nuorison matkalla, kun he matkustavat yliopiston koulun kanssa. Tämähän on turismin tulevaisuutta. Minä tiedän, koska olen monien vuosien aina matkustanut näiden ryhmien kanssa, kun näkee amerikkalaisten opiskelijoiden iloisen ilmeen, kun tulet ensimmäistä kertaa Eurooppaan, niin kymmenen vuotta tämän jälkeen he palaavat uudestaan, opiskelevat ehkä yliopistossa yhden kauden, kolme tai useammin. Ja myöhemmin tulevat taas uudestaan perheensä kanssa ja näyttävät kaikki ne paikat, mitkä itse jo tuntevat. Ja lopuksi kun ovat eläkkeellä, niin tulevat taas uudestaan, joten matkailun tulevaisuus on, löytyy täältä ja pitää lähteä liikkeelle opintomatkoista ja toivottavasti tekin teitte kaiken tämän asian er- e- eteen. Kiitoksia. Kiitos. Toivon mukaan Greenfield nauttii siitä kahvista, jota täällä meillä päin tarjoillaan. Ja seuraavaksi sitten Valeri Fantosi Confin Industriasta. Rova Fantozzi. Fantozzi. Buongiorno. Fantozzi. Fantozzi. Fantozzi. Fantozzi. gli italiani ah. possono... Ne, siis olen italialainen. Non sono assolutamente... Niin minun sukunimeni yhdistetään hyvin usein elokuvataiteeseen, eli italialaiset kyllä tämän tunnistivat. Joka tapauksessa hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta puhun fedetorismon nimissä. Toisin sanoen eh, Italian kansallisen matkailusektorin edustajana. Me katamme koko matkailun liikealan. Tässä ei ole kysymyksessä ainoastaan suoranaisesti matkailuun liittyvät asiat, esimerkiksi hotellit, hotelliketjut, matkanjärjestäjät, vaan myöskin kaikki museopalvelut, auton vuokrausyritykset, linja-autofirmat, satamat, lentoliikenne ja niin edelleen. meillä on avainkumppaneita näissä asioissa, koska me katamme matkailun kokonaisuudessaan ja pyrimme lähestymään asiaa tästä näkövinkkelistä. Meillä on erityissuhde Italian hallituksen virastoihin. Teemme heidän kanssaan yhteistyötä päivittäin. Ja olemme jo pitkään pyrkineet siihen, että että saataisiin uusia matkustajavirtoja houkuteltua Italiaan. Kuten tiedätte, Italiaan tulee paljon mm, turisteja. Me olemme viidentenä VTOn listalla, mutta me voisimme kyllä parempaankin jos otetaan huomioon kaikki se, mitä meillä on tarjota, mutta me emme ole tässä vielä onnistuneet haluaisin yhdistää tämän viisumivaikeuskysymyksiin. Tämä on nimenomaan se asia, josta meillä on hyvin vahvoja mielipiteitä. Viisumin saamiseen monissa maissa menee paljon aikaa. Usein viisumin saa vain paperilla. Siihen menee paljon aikaa, se maksaa paljon rahaa täytyy todella ponnistella hartia voimin saadakseen viisumin ja tämä on todellinen pullonkaula meidän kannaltamme. Se todella estää turistivirtoja, virtojen määrän kasvamisen meidän kannaltamme tärkeistä maista. Yksi päätavoitteista, joita hiljattain olemme tavoitelleet, liittyy siihen, että tämänhetkisen Italian hallituksen kanssa. No mehän me emme tiedä, kuinka pitkään tämä hallitus pysyy pystyssä, mutta olemme pyrkineet pääsemään liikkeelle ja luomaan foorumin. Tämä on siis meidän ehdotuksemme. Siis haluamme luoda foorumin, jotta viisumit voitaisiin myöntää online-ympäristössä. Tässä ei ole kysymys ainoastaan viisumin saamisesta, vaan tämä toimisi sähköisenä kukkarona, johon matkailijat eh, eivät laittaisi ainoastaan viisumia, vaan sinne kukkaroon tai ostoskassiin voisi lisätä museo, museoiden pääsylippuja tai tai eh, verovapaiden, verovapaisiin ostoksiin liittyviä tositteita tai muita ostoksia Italiassa. Eli he voisivat tehdä tämän tällaisessa sähköisessä ostoskassissa. Foorumi, foorumin taustalta tulisi löytyä riittävä taloudellinen tuki luonnollisestikin. Toisin sanoen postin ja pankin täytyisi osallistua foorumin rakentamisvaiheeseen ja tietyt lupa-asiat täytyisi selvittää. Mutta me teemme siis todellakin kovasti töitä, jotta foorumi saataisiin luotua ja me toivomme, että se voisi toteutua. Me olemme sitä mieltä, että foorumi voisi toimia tärkeänä linkkinä ja se olisi vielä turistien käytettävissä heidän palattuaan kotiinsa kun turisti palaisi kotimaahansa, hän voisi vielä Tämä helpottaisi turistin elämää, mitä hallintoon tulee. Puheaikani päättyy, haluaisin kiittää huomiosta. Next we have... Kiitos. Sitten seuraavaksi EUn komission edustaja. Pedro Ortun Silvan. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Ja ehkä voisitte mainita viisumin. Good morning, buenos días, on. Kiitoksia, hyvää huomenta kaikille. Kiitän TRAN-valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa tästä aloitteesta järjestää tällainen kokous parlamentin matkailutyöryhmän toisesta. Se kokoontui viime vuonnakin. Nyt olemme edenneet varsin hyvin näin hyvien kokouksien myötä ja toivottavasti näistä tiedoista on teille kaikille hyötyä. Haluaisin myös kiittää aikaisempia puhujia, koska huomasin, että olemme kaikki ihan samalla, samalla, samalla linjoilla. Jaamme saman tavoitteen matkailun kohdalla. Se on yksinkertainen tavoite tiivistäen. Jos E-, Eurooppaan tarvitaan kaikkein monimuotoisinta, laadukkainta turistivirtoja ja kestävällä pohjalla. Tähän tavoitteeseen kaikki pyrimme. Se on vastuukysymys meille kaikille. Ja ymmärtääkseni olemme varsin samaa mieltä siis. Mitä eri toimia sitten kehittelemme, jotta saavutettaisiin nämä tavoitteet? Voidaan ryhmittää kolme, neljä pääryhmää. Ensinnäkin me yritämme lisätä kysyntää matkailuvirroissa. Toimimme kahdella eri, eri, eri alalla, jotta lisäisimme e, erilaisuutta eri maiden turistivirtojen välillä keskittyen erityisiin kohderyhmiin, kuten eläkeläisiin, nuorisoon, perhe, perheisiin ja aivan erityisesti hiljaisen sesongin aikana haluaisimme tarttua yhteen isoon ongelmaan, joka liittyy turismiin, nimittäin tämä kausiluonteisuus. Olemme tehneet monenlaisia eri toimia. En käynyt nyt läpi tätä Kalypso-projektiin, jota rahoitettiin valmistelevan toimen roolissa viime vuosina ja muuten varapuheenjohtaja Tajan jo viime vuonna äh, lähdetty tässä liikkeellä, mutta nyt vauhti on vain nopeutunut, mitä tulee senioreihin. Haluamme edistää tätä matkailua sekä Euroopan sisällä että pää kolmasta maasta tänne päin. Haluamme lisätä seniorituristi virtoja aivan erityisesti hiljaisempina ja keskihiljaisena kausina. Nyt olemme tehneet, alamme tehdä juuri tutkimusta ja kansallistasolla kyselemme esimerkiksi eläkejärjestöltä erilaisista aloitteista, joita on vireillä kansallisella ja alueellisella tasolla, ja haluamme saada heidät miettimään sitä, miten nämä kokemukset voitaisiin käyttää sen hyväksi, että kehitettäisiin eurooppalaista koordinaatiomekanismia, että voitaisiin tämän tyyppisiä turistivirtoja edistää EUn e sisällä, mutta myös kolmasta maista, maista, joiden kanssa olemme alkaneet yhteistyön Brasilian kanssa muun muassa ehkä tulevina viikkoina, kuukausina. Kiina tulee myös kumppaniksi näiden seniorimarkkinoiden kohdalla ja se olisi varsin myönteistä. Tätä Tästä tullaan puhumaan ministeritason epävirallisessa kokouksessa Vilnassa 17. lokakuuta. Pidetään avoin konferenssi, jossa arvioidaan tutkimuksen tuloksia Brysselistä 5. joulukuuta ja yritämme tehdä joitakin konkreettisia toimintaehdotuksia ja mekanismeja ensi vuoden keväällä. Samaa teemme myös kolmansien maiden kanssa. Me olemme puhuneet tästä seniorialoitteesta, me olemme ra- olemme saaneet äh, rahoitusta promotiokampanjaan Ready for Europe-kampanjalle. Ehkä olette nähneet jotakin videoita ja artikkeleita tästä nettisivuillamme. Teemme yhteistä työtä Euroopan matkailukomission kanssa, joka ottaa mukaan kaikki kansalliset matkailukeskukset. Olemme toimineet näin vuodesta 2011 lähtien. Tullaan järjestämään konferenssi 12. helmikuuta ensi vuonna, jossa esitän ensimmäisen yhteyden yhteistyökierroksen tuloksia Europe Destination 2020-ohjelman tiimoilta ja sitten meillä on valmistella yhteisrahoitussopimus heidän kanssaan. Tästä löytyy tietoa netistä. Pyrimme parantamaan huomattavasti yleiseurooppalaista matkailutuotteiden sisältöä. Tähän liittyy kastumistuotteet ja muut. Myös edistää kahden kahdenkeskisessä yhteistyössä on monienkin maiden kanssa, kuten Kiinan, Venäjän, Brasilian kanssa, eh, varapuheenjohtaja Tajani on neuvotellut näiden maiden kanssa viime vuonna ja matkailu on näissä aina ollut mukana ja me pyrimme saamaan aikaan tehokkaampaa yhteistyötä aikaan naapurimaiden kanssa, Tunisian, Egyptin kanssa, mutta tehän tietysti tiedätte, että poliittinen tilanne näissä maissa ei vielä ole kypsä jatkotoimille. Sitten toinen pääalue on tarjonnan e- eriyttäminen yleiseurooppalaisissa matkailutuotteissa. Olemme seuranneet tilannetta. Tietyt kohteet ovat lisänneet merkitystään ja tämä on ollut mukana myös valmist- rahoitusohjelmissa Euroopan neuvoston kanssa. Meillä on myös yhteistyötä, on kolme yhteistyösopimusta, jotta voitaisiin täysin käyttää hyväksi turismiin liittyvä potentiaali kulttuurisissa kysymyksissä Euroopassa ja helmikuun lopussa Strasbourg pidetään kokous, jossa käsitellään näitä kysymyksiä kattavalla tavalla. Ja sitten olemme aloittaneet kaksi hyvää tarjouskilpailua äh, rajoitettavasta yhteistyöstä ja tulee kulttuuri- ja perintö, kulttuuriperintökohteisiin ja meillä on myös suuri menestys mitä tulee kestävään matkailuun ja siihen liittyviin tuotteisiin. Sitten kolmas tärkeä alue, pyrimme parantamaan kestävyyttä ja laatua eurooppalaisessa matkailussa pyrimme saamaan matkailun helpoksi ja tästä sitä myös tuloksia ensi vuonna Milanon kokouksessa. Teemme työtä sen suhteen, miten kehitetään eurooppalaisen työvoiman taitoja turismialalla, erityisesti kieliset kyvyt ja tietotekniset kyvyt. Ne ovat tärkeitä asioita, jotta saadaan houkutelluksi uusia matkailijoita tänne. Aina pyrimme edistämään kestävää turismia ja varmistamaan asianmukaisen balanssin, niin kuin muutkin ovat sanoneet, otan huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöulottuvuus kestävyydessä. Ja vielä lopuksi neljäs pääalue on viisumin myöntämisen helpottaminen. Tämä ei aina ole mikään helppo aihe, kun keskustelemme sisäasiamin väestön kanssa ensi viikolla, viimeksi hiljattain ensimmäistä kertaa talouden ulottuvuus otettiin myös huomioon viisumipolitiikassa. Me olemme laatimassa heidän kanssaan tämä välitarkistusta, jonka Karlo mainitsi puheenvuorossaan tänään. Se hyväksytään tämän vuoden loppuun mennessä ja siinä on mukana muitakin kuin lainsäädäntötoimia, mutta myös lainsäädännöllisiä toimia on mukana, jotta voidaan helpottaa matkailua, viisumin saantia, mitä tulee toistuville matkailijoille ja bisnesmatkailijoille. Ja mikäli vain mahdollista, pyrimme nyt ottamaan huomioon ensikertais, ensi kerran turistit. Pyrimme täytäntöön panemaan toimia harmonisoidulla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden konsulaateissa ja tullaan sitten vahvoja suosituksia, joita todellakin tullaan toteuttamaan tämä yhteistä viisumikoodistoa käytännössä ja te- tekemään tiettyjä muutoksia, erityisesti mitä tulee näihin toistuviin vierailijoihin ja ensikertalaisiin. Sitten tullaan järjestämään moniakin tapahtumia viisumikysymystä, niin kuin ehkä tiedättekin. Tullaan keskustelemaan myös ministeritason foorumissa Vilnassa 17.10. Sitten pidetään äh, ministeritason kokous Lontoossa 4. marraskuuta. Siellä puhutaan myös viisumin myöntämishelpotuksesta myös Roomassa kokoustaan tämän asian tiimolta 8.11, joten teemme kovasti työtä tämän asian parissa ja toivon, että tämä nopea esittely, näen nyt täältä Nuija on noussut puheenjohtajan pöydällä, toivon, että olemme antaneet yleiskatsauksen toivistamme. Olen valmis vastaamaan kysymyksiinne sitten, kun kysymyksiin päästään. Kiitos. Kiitos. No niin jäsenet, ne jotka haluavat puhua, nostakaa käsi De Grande Foster Danelis. Bilbao. Danton. Vlasto. Ugias. ja Bilbao käyn tämän listan läpi, ei välttämättä tässä järjestyksessä. Mr. De Grandes, Mr. Danellis, Mrs. Bilbao, Mr. Dantan, Mrs. Vlasto, Mr. Udias. Estaras. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh. Okay, Hyvät jäsenet, jos voisitte pitäytyä kahdessa minuutissa tämä ja pitäytykää kysymyksissä. Tämä ei ole tilaisuus ryhtyä pitämään suuria matkailupuheita. Eli jos voisitte esittää kysymyksiä kahdessa minuutissa, Rova Foster ensimmäisenä. Thanks, Chairman, and thank you to the panel. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös panelisteille. Arvostan kovasti tätä tilaisuutta, koska 25 vuotta olen ilmailualalla töissä ja myöskin matkanjärjestäjänä monissa maissa ja minulla oli ranskalainen kirjavaihtoystävä ja siitä sain ylkeen matkustaa nuorena. Eli tämä on kovin tärkeä. Matkailu on elärannan tuhkimo monessa jäsenvaltiossa UK meillä on matkailuministeri, mikä on tietysti kovin tärkeä. Minä pidän sitä aina torjuntaketjun loppupäässä. Se on lentämisen muiden tuotannon loppupäässä ja sitten on tietysti myös tämä liikematkailu, liiketoiminta. Edes silloin tutut asiat ovat kovin mielenkiintoisia, tietenkään voi käydä niitä kaikkia läpi, mutta tartun tähän viisumiasiaan. En tiedä, onko tähän vastausta. Minulla ei vastausta ole, koska se vaikeus, joka tässä on, ovat nämä ikään kuin niin sanotusti pehmeät rajat. Ja tietysti laittomassa maahantulossa on paljon ongelmia. Eli toisaalta kyllä että sydämessään tietysti sanoisi, että tietysti täytyy helpottaa ja halutaan tuloja matkailusta, mutta en tiedä, että miten ratkaisu tähän löydetään, koska ratkaisu on paljon laajempi asia. Kyse on toimeenpanosta jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa toimeenpano ei toimi, jos Schengen vaikeuttaa sitä. Minä en ole siinä asemassa, että kenen pitäisi olla Schengenissä, mutta kuitenkin tämä on se ensimmäinen asia, jonka haluan ottaa esille. Yksi asia vielä arvostan kollegan kommenttia, joka puhui näistä historiallisista rakennuksista taloista. Tietysti meillä on niitä YKssa paljon, niin kuin kautta Euroopan. Ja itse asiassa matkailu haluaisin muistuttaa jonka avulla näitä voidaan ylläpitää. Siitä tulee raha ylläpitoon, tietysti kansallisten yritysten lisäksi. Mutta se, että pitäisi rajoittaa matkailu, sitä en ole samaa mieltä. Olen samaa mieltä siitä, että täytyy hallinnoida turismia. Tietysti haluamme hyvän laajan eh, matkailualan, mutta jos sitä rajoitetaan, niin tietysti arvostan kulttuuriperintöä, siinä täytyy olla varovainen. Mutta kuten sanotte, niin olisi paljon kommentoitavaa vähän aikaa, mutta kiitos ryhmämme puolesta siitä, että tulitte tänne tänään. De Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti, niin kuin pyydettiin, koska puhujia on paljon. Ensinnäkin kiitos kovasti kaikille osallistujille, jotka kuvasivat eri piirteitä tärkeällä turismin alalla. Puhuimme helppopääsyisyydestä, siitä, että pyritään mm, tehostamaan toimintaa puhuttiin myös varsin relevanteista muista kysymyksistä. Viisumista haluaisin puhua aivan erityisesti. Minä toivottaisin tervetulleeksi Baskimaan edustajan lämpimästi. En tiedä, onko teillä ollut tilaisuutta ennen kesää osallistua tapahtumaan, joka jonka pidimme Espanjan brändistä ja siellä tietenkin Baskima oli edustettuna, joka on varsin äh, tärkeä, rakastettu alue koko Espanjassa. Mutta äh, haluaisin todellakin kiittää tätä Baskien ideaa. Varsin usein toistan sitä, että harmonisaatio jo tavallaan estetään sopimuksessa ja matkailu virtaa parhaimmille alueille ja me kaikki olemme toimivaltaisia näissä kysymyksissä ja pyritään saamaan suurempaa kilpailua. Baskimaa, joka on tällainen vanha perinteinen alue, jossa on monia vetonauloja, yksi maailman parhaimmista keittiöistä, unohtumattomat maisemat. Ja siellä on todella valtavasti kohteita, se on pystynyt muuttamaan äh, tilannetta kulttuurin myötä ja se harjoittaa ihan omaa alueellista turismiaan. Ja mielestäni tämä on todella tervetullutta, mutta sitten tähän perusaiheeseen, joka minua huolestuttaa kovasti, viisumit. Puheenjohtaja, me kaikki tietysti haluaisimme, että viisumeita myönnettäisiin helpommalla tavalla, mutta pitää myös muistaa, kuinka vaikea on liittää tämä turvallisuusaspekteihin siinä, joita myös Schengen perään kuuluttaa. Pitää ehkä siirtyä tähän asteittain. Espanjan pyritetään suhteet Kolumbian ja Peruun parantuisivat, koska nyt olemme saamassa aikaan kauppasopimus näiden maiden kanssa, jotta ne voitaisiin lisätä, lisätä listalle, jossa on ne 17 maata, jotta perulaista kolumbialaiset voisivat matkustaa Euroopan maissa Schengen-alueella ilman viisumia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mr. Danelis. Kiitos sitten herra Danelis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia hyvin lyhyesti en halua tässä viitata kovin paljon siihen, niihin arvioihin, joiden mukaan turistivirtoja Eurooppaan ei voitaisi lisätä. Minun mielestäni järkevintä olisi sähköinen viisumi, jota voisi käyttää useampaan kertaan ja vaikka anoa niitä ryhmille. Ja herra Van Dotin eh, ehdotus oli erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Ja jotta me saamme eurooppalaista matkailusta kilpailukykyisempää, meidän olisi vahvistettava parannettava matkustajien oikeuksia. Tästä varmaankin puhujat ovat kanssani samaa mieltä. On täysin perustavaa laatua olevaa, että matkustajien matkustajilla on olemassa tieto heidän oikeuksistaan ja miten niitä voidaan käyttää. Ja varmaan puhujat ovat sana, samaa mieltä siitäkin, että äh, koulutus ja taitojen opettaminen kaikkien niiden henkilöiden keskuudessa, jotka työskentelevät matkailusektorilla, sekin parantaisi eurooppalaisen turismin kilpailukykyä. Ja sitten hiljattain mietinnössäni, joka liittyi merten alueiden kehittämistä, puhuin siitä meri- ja rannikkoturismista aivan erityisesti meriturismi, siis risteilyalusturismi. Välimeren alueella risteilyalueita on paljon, mutta siellä kilpailukykytilanne on huono. Esimerkiksi jos otetaan huomioon Karibian meri, niin olisi erittäin hyvä, jos eurooppalaiset risteilyalukset liitettäisiin niihin kokemuksiin, joita matkustajat ovat itse kertoneet. Minun mielestäni tämä parantaisi sitä, miten tätä turismia voitaisiin kasvattaa ja jotta se hyödyttäisi paikallista taloutta ja paikallistaloutta ja myöskin palvelujen laatu parantuisi tätä kautta ja antaisi mahdollisuuden äh, hallinnoida paremmalla tavalla satamiin saapuvien matkustajien suurta määrää. Thank you, Mrs. Bilbao. Sitten Roa Bilbao. Sí, gracias, presidente. Agradecer a todos los ponentes la exposición y también al señor Fidanza. Kiittäisin esitykset kaikkia puhujia. Kiitos myös ponnistuksista matkailualan puolesta Euroopassa komissiolle kysymys. Olette aloittaneet työt, jotta ihmis- ja ryhmävirtojen matkailu voitaisiin tukea esimerkiksi nuoret, koulutusmatkat ja niin edelleen. Oletteko ajatelleet komissiossa myös sellaisia ihmisryhmiä, kuten van, vammaiset matkailijaryhmänä? Se on suuri mahdollisuus, joka voitaisiin käyttää hyväksi. Näin, tällaisten matka, matkailijoiden virrat, niiden tulemista Eurooppaa voidaan tukea. Sitten seuraava kysymys. Voisitteko sanoa hieman enemmän tuntemattomista matkakohteista? Käsittelitte sitä lyhyesti, mutta siinä pitäisi nyt tarkastella, että voidaanko siinä ryhtyä toimiin, onko asian hyväksi tehty jotain. Sitten komission oli vielä kysymys. Sanottu, että teette työtä kansallisten matkailujärjestöjen kanssa. Oletteko ajatelleet myös alueellisia matkailujärjestöjä tänään? Kuulimme, että Baskimaalla on jo ihan konkreettinen projekti tässä yhteydessä. Teknologian kautta pyritään saamaan uusia turistivirtoja, pyritään tarjoamaan laadukasta, eriytettyä tuotteistoa niin kotimaan kuin ulkomaan turismille. Tämä liittyy myös alueellisiin järjestöihin, joilla on projekteja, joita voitaisiin käyttää esimerkkeinä hyvistä käytännöistä muille alueillekin muualla Euroopassa. Ja vielä lisäisin ja kysyisin myös Baskimaan hallituksen edustajalta, kun te viittasitte näihin web-nettisivustoihin, jos otettiin selvää turistivirroista ja kohteista. Voisitko kertoa hiukan tarkemmin tästä asiasta vielä? Ja vielä lopuksi haluaisin kiittää Luis de Grandesia äh, hänen esittämistään kommenteista ja siitä, että hän äh, kiitti tätä Baskimaan brändin kehitystoimintaa ja toivottavasti me kaikki yhdessä voimme tätä kautta lisätä matkailua koko Euroopassa ja tietysti myös Espanjassa. Kiitos. Herra Danton. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Karla Fidanzaa hänen erittäin mielenkiintoisesta työstä, kun me pyrimme rakentamaan rakentavalla tavalla matkailu alaa. Haluaisin kiittää myöskin asiantuntijoita. 50 prosenttia matkailusta hyödyttää kulttuuriperintöä ja luonnonperintöä. Meidän mantereemme, jota on asutettu pitkään, meillä kulttuuriperintöä on paljon. Tietenkin se on etu, mutta voidaan nähdä, että että esimerkiksi Aasia ja Etelä-Amerikka ryhtyy houkuttelemaan turisteja omille alueilleen samoilla arvoilla. Eli kysymys komissiolle tai paneelin jäsenille, voisimmeko me vielä paremmalla tavalla vastata yleisön toiveisiin? Onko meillä tilastotietoja kulttuuriperinnöstä? ja mitkä ovat niitä kohtia, joita tulisi esimerkiksi ulkomailla harjoitettavassa viestintäpolitiikassa tuoda enemmän esille, jotta me saisimme enemmän turisteja kulttuuri- ja luonnonperintöaloille? Kiitos, Danta, ja sitten Rova Vlasto. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös kiittää kaikkia puhujamme ja muita puhujia edustan turisti virasto, mutta edustan myös Marseen kaupunkia, joka nyt tänä vuonna juuri on yksi Euroopan kulttuuripääkaupungista. Tämän tyyppistä tapahtumista todella haluan kiittää Eurooppaa. Nämä ovat aivan upeita tilaisuuksia, koska tätä kautta pystymme kommunikoimaan ei vain kulttuurin saralla, vaan ottaa selvää, mitä eri kaupungeissa tapahtuu, miten niitä pyritään muuttamaan en palaa nyt viisumikysymykseen, vaikkakin pyytä, kysyisin, olisikohan mahdollista äh, nopeampi viisumien myöntäminen aikaiseksi EU-kansalaisille, mutta samalla kun ajatellaan BRICS-maiden kansalaisia tässä, mielestäni tämä on uusi asiakaskunta, asiakaskunta, jota houkuttelee Eurooppaan tämä kaikki kulttuuriin liittyvä Euroopassa, mitä tulee ympäristöön, koska ymp- ekologinen turismi, josta äsken puhuttiin, merialoista ja muusta, niin tämä on aivan mieletön valti EU-maissa – me täydennämme hienosti toisiamme ja sen takia meillä voisi olla tällainen yhteinen tiedotuspolitiikka, ei niinkään eri maiden erityispiirteistä, senhän voimme hoitaa itsekin, mutta myös näistä eh, erilaisista rikkauksista, joita löytyy EU-maista. Ja miksipä ei, eh, me pyrimme helpottamaan vierailua kulttuurikohteissa, museoissa. Olisi tällainen siis eurooppalainen city-passi. Ihmiset ostavat matkansa verkossa, se olisi se maksettu etukäteen ja tämä helpottaisi sitten pääsyä eri museoihin, eri kohteisiin. Tällainen kysymys minulta puheenjohtaja. Minulla on paljonkin sanottavaa, koska turismi on ihan oma talouden alueensa ja se luo työpaikkoja, lisää kasvua, mutta lopetan nyt kuitenkin tähän. Kiitos. Ugias. Grazie presidente Simpson, grazie Carlo Fidanz. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Ensiksikin uskon, että tämä aloite on, mahdollisuus, on antanut meille mahdollisuuden valottaa matkailun positiivisia vaikutuksia kasvuun. Ja miten se vaikuttaa myös kauppataseeseen positiivisesti. Se, mitä Baski-edustaja sanoi, se oli mielenkiintoista. myös muiden alueiden kanssa on osoitettu, että on tällaisia huippuosaamisen malleja, joita voidaan käyttää referenssipisteenä muille alueille. Sanon usein, että pyörää ei pidä aina keksiä uudelleen. Usein riittää, että pystytään pyörittämään pyörää. Haluaisin esittää Paski maan edustajalle kaksi kysymystä. Mitä investointia tehtiin julkisen sektorin puolelta, jotta malli saatiin optimoitua. Ja sitten mikä oli yksityisten yritysten rooli? Mikä osa niillä oli mallin toteuttamisessa? Sitten olemme puhuneet viisumeista. Haluaisin jo tässä käytän hyväksi sitä, että komission paikalla. Järjestelmällähän on paljon rajoja. On esimerkiksi ennakkotapaus, Italiassahan oli paljon otsikoita siitä 13-vuotias tyttö, joka oli syntynyt Italiassa. Hän halusi matkustaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ei pystynyt, kun ei saanut viisumia. Italiassa syntynyt asuu siellä, mutta vanhemmat tulevat Tunisiasta. mitä nyt sitten Schengenin sopimusta tulkitaan, niin 18-vuotiaana sitten voisi mennä Iso-Britanniaan luokkaretkelle. Tässä komissio tietysti voisi tehdä välintulon, että tällaiset vääristymät voidaan välttää. Siis Estalas. Kiitos sitten Estalas. Gracias, presidente. En primer lugar. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin herra Piransaa tästä aloitteesta ja, ja muista tähän liittyvistä matkailualan projekteista. Kiittäisin myös Baskimaan edustajaa hänen loistavasta esityksestään ja kiitän kaikkia muitakin puhujia, koska itse tulen Baleareilta, espanjalainen alue, joka elää niin suoraan kuin epäsuorankin turismista. Ja halusin esittää seuraavan tyyppisiä kysymyksiä. Mitä suunnitelmia on, jotta voitaisiin yksinkertaistaa visumipolitiikkaa? kun esimerkiksi tiedetään, että turismi on varsin tärkeää pääsyn helpottamiseksi, niin Baleareilla äh, pidämme itsenä sellaisena alueena, joka on kaikkein parhaiten yhteydessä Saksaan ja olemme yhteydessä myös nouseviin talouksiin ja alueisiin. Meillähän yksi tärkeä kohdealue on Venäjä, koska se on yksi näitä nousevia kohteita, mutta on monia ongelmia. Meillä on kuitenkin hyvät yhteydet Moskovaan ja Pietariin, mutta paljon vaikeuksia viisumikysymyksessä kyllä on pitää pyytää niitä kolme kuukautta etukäteen, pitää saada akkreditaatio, pitää rekisteröityä ja tietysti sitten on vastavuorosta viisumipolitiikkaa. Miten tätä nyt oikein voitaisiin helpottaa ja tehdä tästä sellainen prosessi, joka sopii yhteen myös turvallisuusaspektien kanssa, niin kuin kollegani äsken sanoi, niin hän on ratkaisevan tärkeää myös turismin kannalta. Ja sitten toinen asia, jonka ottaisin sille on laatu. Tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä vaaditaan laatua infrastruktuureihin, laatua koulutukseen, laatua palveluihin, laadukkaita hotelleja, ravintoloita ja niin edelleen. Miten voisimme onnistua harmonisoimaan näitä laatumerkkejä? Tiedetään, komissio on laatimassa tämmöistä täydentävää ohjeistoa, mutta tämä on tärkeä kysymys myös vammaisten kannalta katsottuna, koska vammaiset, jos he haluavat johonkin tiettyyn kohteeseen, niin jos se on, sinne voi päästä, niin ei olisi mitään näistä merkintää tästä. Pääseekö sinne vaikka pyörätuolista tai niin edelleen. Mitä aiotaan tälle asialle tehdä, että ihmiset tietäisivät paremmin näistä kysymyksistä? Kiitos. Eh, Kiitos puheenjohtaja haluaisin aloittaa kiittämällä puhujia ja aivan erityisesti haluaisin kiittää Carlo Fidanzaa siitä työstä, jota hän on tehnyt. Minä myöskin tulen alueelta Portugalissa, jossa matkailu on täysin välttämätöntä. Alueen BKT noin 30 prosenttia tulee matkailusta ja tästä syystä olen jättänyt matkailutyöryhmälle asiakirjan, joka tulisi ottaa keskustelussa huomioon. Kolme asiaa, jotka haluaisin esittää puhujille. Ensinnäkin viisumihelpotus. Siitä on puhuttu pitkään, eli rajoitun kommentteissani ilmaisemaan epäilykseni sen suhteen, onnistummeko me viisumihelpotuksen toteuttamisessa lähitulevaisuudessa, koska monet jäsenvaltiot eivät halua viisumihelpotusta. Eli todellakin mietiskelen, kuinka realistista on odottaa, että tässä onnistutaan. Toiseksi, jos me vertaamme faktoja, näemme, että matkakohteet, esimerkiksi Persianlahdella, Kaakkois-Aasiassa, niiden, niistä on tullut suosittuja. Etelä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa turistit ovat siirtyneet Egyptiin ja niin edelleen. Eli onko tässä syntymässä aukko? Ja sitten kolmanneksi haluaisin asiantuntijoiden mielipiteen yhdestä omasta ehdotuksestani, joka liittyy siihen, että voitaisiin perustaa turismin kriisinhallintaryhmä, jonka tehtävä olisi hieman ähm, maltillistaa median reaktioita, esimerkiksi jos jossakin on tapahtunut luonnonkatastrofi, jotta koordinoitaisiin toimintaa. Kiitos. Ja sitten lopuksi muutama kysymys minulta asiantuntijoille. Ensimmäinen kysymys olen siis Fosterin kanssa samaa mieltä. En halua vähentää matkailua, mutta haluan levittää sen laajemmalle. Haluan, että matkailijat käyvät useammassa paikassa. Miten me voimme saada matkailijat lähtemään pääkaupungin ulkopuolelle, koska esimerkiksi useat turistit tulevat Lontooseen pariksi päiväksi, sitten Pariisiin pariksi päiväksi ja Roomaan pariksi päiväksi ja palaavat kotiinsa ja väittävät äh, nähneensä koko Euroopan. Eli miten me saamme matkailijat leviämään alueille aivan erityisesti? jotta nämä vetopisteet, pääkaupungit, jotka vetävät turistia puoleensa, eivät olisi ainoita vierailukohteita. Haluaisin, että he käyvät pääkaupunkien lisäksi muuallakin maassa, ei ainoastaan pääkaupungeissa. Toiseksi, miten te määrittelette kulttuurin? Tätä sanaa heitellään sinne tänne, mutta tiedän, että jos esimerkiksi menee Lontoossa kuninkaalliseen operataloon, niin silloin pidetään, että on sivistynyt, mutta jos menee esimerkiksi Seven Valleyin rautatielle, niin silloin ei pidetä kovinkaan sivistyneen. Eli miten te määritätte sivis kulttuurin? Jos me heittelemme tätä sanaa, niin meidän täytyy tietää, mitä se tarkoittaa, koska minä väittäisin, ja kysymykseni paneelille onkin, ovatko he samaa mieltä. Meidän teollinen perintömme on, siinä on aivan yhtä paljon kysymys kulttuurista ja aivan erityisesti eurooppalaista kulttuurista, koska täältähän kulttuurivallankumous käynnistyi, kuin että jos menee Bolsoihin tai kuninkaalliseen operataloon tai Laskaalaan Milanossa. Niin miten me saamme teollisen perinnön listan kärkeen kohteena, jossa matkailijoiden tulisi käydä? Ja sitten pieni anekdootti aivan erityisesti Delosille. Tänä vuonna menin Whitein saadelle, siis Englannin siellä eteläpuolella lähellä Ranskaa. Kaksi Whitein saaren matkailukohdetta oli rautatie ja Osborne-talo, eli äh, äh, kuningatar Victorian talo. Minä vierailin molemmissa. Törmäsinkö siellä italialaisiin, espanjalaisiin, ranskalaisiin, saksalaisiin turisteihin? En törmännyt. Miksi? Miksi? Tämä on se kysymykseni, jonka haluaisin teille esittää. Syy on se, että joku on sanonut heille, että menkää Lontooseen ja kun olette nähneet Buckinghamin palatsen, niin siirtykää toiseen maahan. Eli tähän tulisi saada kyllä loppu. No niin, nyt olen puhunut jälleen kerran teollisperinnöstä. Eli annan puheenvuorot asiantuntijoille, annan teille pari minuuttia. Jokaiselle tiedän, että kysymyksiin on hankala vastata kahdessa minuutissa, mutta jos haluatte ottaa yhteyttä jäseniin myöhemmin, niin jäsenet ovat varmaan kovin iloisia. Eli ensin herra Kester, kaksi minuuttia. Okay, thank you very much. Thank you very much for... Kiitoksia. Kiitoksia kysymyksistä myös. Haluaisin vastata viisumikysymyksiin ja vuotaviin rajoihin ja täytäntöön lainvalvontaan. Ainahan tämä on tasapainottamista turvallisuuden ja veranvaraisuuden välillä. Ja tämä on asia, joka pitää hoitaa niin, että kaikki asianomaiset viranomaiset ovat mukana, että täytetään sisäministeriön vaatimukset ulkopuoliset vaatimukset pitää myös ottaa huomioon ja pitää ylittää eri politiikan alueita ja toimivalta-alueita. Viisumi e- ei ole tae siitä, etteivät ihmiset viipyisi liian pitkään viisumeita, takaa sitäkään, etteivätkö ihmiset lähtisi jonnekin muualle. Meidän pitää aina arvioida hyvin tilanne, mitä joku aikoo tehdä ja mitä tässä pitäisi helpottaa on lyhytaikaisten vierailujen toimintaa. Näille ihmisille pitäisi myöntää paras mahdollinen vastaanotto. Tämä pitäisi olla tällainen johtava periaate. Ja johtavan periaatteen ei pitäisi olla se, että vältetään riskejä, vaan hallinnoidaan riskejä. Miten löydetään ne, jotka tulevat vierailemaan vain, ja miten taas valikoidaan ne, pois joukosta, jolla on ehkä muita tarkoitusperiä. Tämän pitäisi johtaa toimintaamme tämän tyyppisessä politiikassa. Sitten mm, nämä lyhytaikaiset vierailut, jotka eivät ole mitenkään maahanmuuttoon liittyviä, meidän täytyy olla arvioitavia nopea, nopeita johdonmukaisia prosesseja käytössä ja meidän pitää suuntaa koko järjestelmä niin, että ajatellaan asiaa vierailijan kannalta katsottuna, ei hallinnollista näkökannalta katsottuna. Tietysti jos halutaan, että ihmiset verotetaan Euroopassa, niin silloin jos pyytää viisumia, hakee viisumia, niin tämä pitäisi hoitaa mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman helpolla tavalla vierailija ajatellen. Kiitos. Kiitos. Sitten Urgujaaka. Ja minun täytyy myöntää, että Baskimaassa en ole käynyt, mutta se minun täytyy joku päivä vielä toteuttaa. Urgujaaka, jos voisitte vasta kahdessa minuutissa. Muy bien, bueno, pues voy a responder. Kiitoksia vastaankin kahteen kysymykseen, jotka minulle tehtiin ensinnä puhun tästä äh, turismin seurantayksiköstä. Me olemme pieni alue ja olemme kuitenkin ottaneet tämän projektin käyttöön ja seuraamme vierailta. 60 prosenttia turisteista tulee internetin kautta. He ottavat tietoa netistä, tekevät myös päätöksen matkaan ja tekevät transaktiot. Mitä me sitten olemme tehneet tämän valvonnan suhteen? Olemme ottaneet huomioon kaikki eh, nettisivustot Baskimaassa, joissa käyttäjä on kaikkein eniten verkossa – esimerkiksi Guggenheim-portaali, oma matkailuportaalimme, suuri osa ihmistä vierailee täällä, mutta myös kaikki ne aloitteet ja resurssit, joita tehdään Paskimossa, ovat varsin mielenkiintoisia, koska pääasiassa tämän teknologian avun myötä voimme nähdä, miten viera, meillä vierailta, missä ja milloin voimme profiloida heitä, miten he käyttäytyvät verkossa, mit, mistä he pitävät – ja saamme hiukan sisältöä. Mitä tulee sisältökysymyksiin, niin tiedämme myös kuinka kauan he viettävät eri, aikaa eri kohteissa, mitä ovat mieltä, missä he erityisesti vierailevat ja missä eivät vieraile, jotta me voimme tehdä jatkossa päätöksiä, miten voimme strategisesti muuttaa toimintaamme. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, voimme tuntea paremmin tämän tilanteen ja haluamme siis tuntea nämä ihmiset, jotka etsivät meidän kaltaistamme kohdetta ja haluamme täyttää heidän toiveensa ja tarpeensa. Sitten toinen kysymys, investoinnit. Tällä hetkellä on noin 10 miljoonaa euroa investointi, investointeja ja miten olemme yhteistyössä julkisen sektorin. Meillä on karttoja, Kartto, myös kansalliset osa, alueelliset osallistujat ovat mukana ja myös meillä on mukana on edustajia kaikilta niiltä sektoreilta, jotka liittyvät jotenkin Baski turismin verkostoon. Selitämme näitä toimintamuotoja ja välitämme näitä tietoja, joista olen puhunut. Pyrimme kehittämään laatuarviointia, laatusertifikaatteja ja otamme segmentoinnin tarjonnan huomioon ja puhumme mahdollisista markkinointikeinoista. Tämä on siis tällaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Kiitos. Thank you, Mr. Deleuze Cosuera. Deleuze Cosuera, Ja milloin höyryrautatiettä kohdellaan yhtä tasavertaisesti kuin esimerkiksi Versaita? Kaksi minuuttia. Eh, bien sûr, on va traiter sur le... No tietenkin sitä kohdellaan samalla tavalla. Eurooppa Nostra myöntää joka vuosi palkintoja teollisista innovaatioista tänä vuonna brysseliläinen panimo, joka käytti viime vuosisadan alun laitteita, hän, äh, se kunnostettiin. Eli teollinen perintö on hyvin tärkeä, koska tässä on kysymys vanhempiemme tai jopa isovanhempiemme perinnöstä, eli tämä on erittäin tärkeää. Te kysyitte, mitä kulttuuri on. Kulttuurissa luonnollisestikin on kysymys kaikesta siitä, joka rikastuttaa kansalaista. Ei ole yhtä kulttuuria, vaan useampia kulttuureja eurooppalaisella tasolla kulttuurista keskusteleminen on hankalaa, koska niitä on niin monia ja kaikkia täytyy kunnioittaa ja näin me toimimme. Sitten Whitein saari, olen samaa mieltä, en ole itsekään käynyt siellä, mutta sainpa tästä idean. Se on minun seuraava matkakohde ja käyn siellä kuningas Victorian talossa. Eli voimme myöskin pyytää, että Iso-Britannian kuninkaallinen perhe vierailisi siellä. Ja rautatiet, ne kiehtovat ihmisiä ja monet ihmiset minun järjestössäni ovat kovin kiinnostuneita rautateistä ja joillakin on jopa omia junia. Haluaisin kiittää herra Pedroa, joka sanoi, että on tärkeää pitää kiinni siitä, että Eurooppa on ykkösmatkailukohde. Meillä on paljon etuja, mutta tätä täytyy puolustaa ja siihen täytyy kiinnittää paljon huomiota ja sille täytyy antaa tukea. Me emme onnistu tässä yksin ja toivomme, että parlamentti ja komissio voivat myöskin auttaa meitä tässä tehtävässä. Ja sitten äh, Kiltille Rouva Fosterille muutama sana. Te olette siis paikalla. Teidän kysymyksenne oli kovin sympaattinen ja on totta, että ähm, historiallisten rakennusten ähm, tehtävä on suuri ja painava. Siihen tarvitaan paljon voimavaroja. Voimavaroja on hyvin vähän. Niitä saadaan vain niiltä harvoilta vierailijoilta, jotka näissä rakennuksissa vierailevat. Me teemme voitavamme. Haluaisin kiittää teitä tuestanne ja haluaisin myöskin kiittää puheenjohtaja tuesta. Thank you, Mr. Kiitos. Seuraavaksi Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Brancini. Se korjasin hieman italian ääntämystäni. Olen italialainen. Italiassa kutsutaan Emmanuel Tietysti englantilaisille olen Brancini. Puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä siihen, mitä sanoitte teollisesta perinnöstä. Tietysti olemme täysin samaa mieltä kanssanne. ylellisyystavara ja yläsegmentti toimiala tunnustettiin viime vuonna ja komissio tunnusti sektorimme yhdeksi luovan teollisuuden pilariksi Euroopassa. Teollinen perintö on myös kulttuuria ja sen yrityksemme ovat menestyneet perustuen dynaamiseen, dynaamiseen yhdistämiseen teollisuudessa ja perinteessä. Kaikki yritykset, muun muassa Ferrari, Porsche, Burberry, Chanel, Gucci, Bulgari, Cartier, Montblanc, Italian, Ranskan, Saksan suuret viinit, Italia, Espanja, suuret designyhtiöt Etelä-Euroopasta ja Pohjois-Euroopasta kaikki yhdessä on tunnustettu osaksi eurooppalaista kulttuuria luovat teollisuutta. Noin 13 000 myyntipistettä Euroopan ulkopuolella kautta maailman ovat lähettiläitä, jotka välittävät mantereemme arvoja. Emmekä tarvitse erityistukea Tarvitsemme vain sitä, että markkinoille on vapaa pääsy. Eh, Mr. Greenfield. Kiitos sitten Greenfield ja toivon mukaan, että ole tässä välillä ehtineet juoda yhtä lisäkahvikuppia. I'm not going to talk about visas. En puhu viisumista, siitä on jo kaikki varmasti sanottu muutamasta asiasta kuitenkin. Ensinnäkin kausiluontoisuus, pitää muistaa, että jotkut näitä markkinat Brasiliasta, on esimerkkejä, niillä on kesäloma silloin, kun meillä on täällä talvi Ehkä tämä nyt hämmästytään, mutta Brasiliassahan, tai mä joka että siellä on erittäin hyvät rannat, joten kyllä he voivat olla talviaikaakin, koska eivät he etsi rantalomaa, he etsivät enemmänkin kulttuurisia kokemuksia. Ja jatkan sitä, mitä sanoitte, kulttuuri, historia, eh, se kaikki, mistä, mikä maan on saanut siksi, mitä se nyt on ja mihin, miten se muuttuu, ei välttämättä ole kyse vain Royal Opera Houseista, vaan monia muitakin syitä on. Brasilaiset esimerkiksi tulevat Lontooseen ja silloin heistä kaikkein hienointa on nähdä Jamie Oliverin äh, ravintola. Hän on varsinainen stara Brasiliassa. Kaikki ottaa kuvia hänestä. Nyt kiinalaiset taas eh, hiukan hermostuvat, kun joutuvat vierailemaan Landrissa, koska se on vankila ja se tuo huono onnea. Olen pahoillani, mutta alun perin pitkäaikaiset turistit eivät vältän näitä pääkohteita. Jos minä menisin ensimmäistä kertaa ainakin kaukoa asiaan, niin haluan nähdä nämä tärkeimmät. Ehkä olen pettynyt, mutta nämä toistuvat velat ovat tärkeitä. Tarvitaan joku tällainen, joka heitä koukuttaa. Esimerkiksi amerikkalaiset markkinat, opiskelijamarkkinat olivat hiukan epävarmoja Itä-Euroopan suhteen. Onko se turvallista? Se on hiukan tuttuja reitten ulkopuolella. Mutta kuitenkin Kroatiassa, on varsin hieno matka ja äh, sieltä lähdettiin liikkeelle Venetsiasta, jonka he tunsivat. Sitten mentiin Kroatiaan tai eivät tunteneet. Jotkut ovat vierailleet nyt Kroatiassa, koska se on niin hieno maa. Mutta haluaisin sanoa, että rajat ylittävyys on varsin tärkeä ulottuvuus, koska jotkut näistä ihmistä he eivät vieraille vain Baskimaassa. Herra Simpson muuten San Sebastianin kyllä kannattaa mennä, tai eivät vieraille pelkästään Etelä-Ranskassa, vaikka se onkin hieno olo. He haluavat nähdä Euroopan yhtenäisenä kohtana. Se ei ole monta eri kohtaa, vaan se on Eurooppa. Ja vielä yksi asia, jonka ottaisin esille, että olen samaa mieltä siitä, että pitäisi jatkaa malleja hyvistä käytännöistä. Esimerkiksi Pariisi on hyvä esimerkki, samoin Barcelona. Neillä on ollut tällainen kaupunkiyhteisyritys Lontossa, Barcelona on ongelma, heillä on tarpeeksi keskusta hotelleissa on, kun on kiire, kiireinen kausi, ihmiset pysyisivät provinsseissa se on ihan oikeinkin. Ja olen ollut yhteydessä Pro- Pariisiin, koska Pariisissa on ihan sama ongelma, yllättävä kyllä. Ja vielä lopuksi, jos haluaa näitä vierailijoita äh, rautatieverkostoon ja pankaa sinne Bollywood-filmit pyörimään, niin kyllä intialaiset virtaavat paikan päälle. Me olemme itse asiassa tehneetkin näin ja siinä onnistuttiin. Mutta siis elokuvasopimukset, se on erittäin tärkeä tekijä ja historialliset rakennukset ja perinen rautatiet. No niin, missä nyt mennään? Vantoosi. sanoiko tämän nyt oikein? Oh. Bra- Vantotsi. Bravissimo. <laughs> Una piccola... Oikein hyvä. Pieni huomio. Meidän eri liitoissamme ja järjestöissämme on yrityksiä, jotka ovat museoita. Fiat järjestää esimerkiksi kierroksia tuotantolaitoksilla tai Lakeritsi valmistuspaikassa. Myös muut yritykset tekevät näin. Siellä voi vierailla, ikään kuin ne olisivat museoita. Ja meidän aloitteessa me olemme tarttuneet tähän. Ne voivat olla esimerkiksi luokkaretkien kohteita. Me panostamme kovasti teolliseen matkailuun. Kiitos. Ja saisitteko nyt vietsin äh, herra Ortun tästä viisumivapaudesta? Eh, for several years already. Sain sen jo vuosia sitten. Me teemme paljon teidän painostuksenne takia ja teemme myöskin teollisuusperinnössä töitä. En voi kertoa teille vielä kaupungin nimeä, mutta me järjestämme teollisuusmatkailusta konferenssin ensi vuoden kesäkuussa. En voi tämän pidemmälle mennä, mutta saatte kutsun. Toivon mukaan teidät valitaan uudelleen, eli vaalien jälkeen tämä pidetään, ja jos teidät valitaan, niin saatte kutsun. No en kyllä, en aio asettautua ehdolle, lähden eläkkeelle. No joka tapauksessa kutsu tulee. No varmakin Fedegreilkin kutsutaan. Tämä on siis se aihe, joka on valittu teollisen matkailun aktiivinen elin. Minulla on kommentteja monestakin asiasta, mutta vastaan vain kysymyksiin, joita komissiolle esitettiin ja esitän asiani lyhyesti. Daneliksen kysymys. E-viisumi on paras ratkaisu. Se kuulostaa ihan hyvyltä, mutta viisumijärjestelmämme Euroopan unionissa mukaan lukien äh, sormenjälkijärjestelmä, joka on otettu käyttöön kaikissa kolmansissa maissa. Siihen liittyy teknologiaa, joka ei aina sovi yhteen sähköisen viisumin kanssa. Ne eivät aina ole yhteen sopivia. Eli tämä ei ole helppoa, mutta me pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon tietotekniikkaa, jotta viisumien menettelyä helpotetaan, mutta täysi sähköinen viisumi ei ainakaan lyhyellä aikavälillä ole ehkä mahdollinen. Emme sulista pois mutta kollegat ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta, mutta lyhyellä aikavälillä sen toteuttaminen on vaikea. Tämänhetkinen sormenjälkijärjestelmä, sitä ei ole kaikissa kolmansissa maissa, esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa otettu käyttöön. Eli järjestelmän muuttamiseen menee aikaa, mutta me painostamme heitä ja pidämme huolen siitä, että tätä asiaa ei unohdeta. Bilbaan kysymyksiin. Kalypso-ohjelma kattoi neljä kohderyhmää, seniorit, nuoret, perheet, mutta en mainitsenut tässä vammaisia vaikkakin he olivat tämä neljäs kohderyhmä, koska meille pääsyisyys on kriteeri, jota pitää soveltaa kaiken tyyppiseen matkailuun kaikille eri segmenttialueille matkailussa. Tehän tiedätte tietysti, että parlamentti hyväksyikin viime viikolla valmistelevan toimen eh, helppopääsyistä turismista ja sitten tullaan järjestämään konferenssi, josta puhuimme Carlos Vidansan kanssa ja siellä keskustellaan juuri tästä kysymystä. Se saattaa olla jopa pääkysymys siellä. Tämä pidetään Milanossa Italassa ensi keväänä. Sitten kysymys, konkreettinen kysymys edennistä. erityisen hienosta matkailukohteesta, jota kutsutaan eden, edeneeksi. Meillä on viisi aloitetta tästäkin, jossa tullaan keskustelemaan myöhemmin tänä vuonna ja on mukana ollut kohteita, erilaisia teemoja, maaseutumatkailu, merimatkailu. Me olemme kattaneet erityyppisiä aiheita, jotta tu, tu, vähemmän tuntut kohteet matkailussa – jotka ovat hajautuneita ympäri Eurooppaa, saisivat myös vierailijansa ja voisivat nauttua, nauttia tästä osuudesta. Sitten alueelliset järjestöt turismissa, jotka myös edistävät eurooppalaista etuja. Tässä olemme olleet yhteistyössä ETCn kanssa. Se kattaa e, Espanjan, Ranskan, monet muut alueet. Niin Ranska taas kyllä puuttuukin tästä, valaan siihen myöhemmin. Nyt ollaan keskustelmassa ETS siitä, että otettaisiin mukaan alueita ja alueiden välisiä kohteita. Tämä on tietysti tällainen vähän arkalankotoinenkin kysymys. Ja meillä on yhtey- yhteyksiä politiikkoihin ja erityisesti Baskimaan hallituksen. Se on osallistunut tähän hankkeeseen ja eri aloitteisiimme jo jo itse olen jo viettänyt vuosikausia lomani niin Baskimaassa, joten tunnen sen kyllä varsin hyvin. Ja siellä tehdään todella hienoa työtä ja meillä on lähes yhteydet, yhteydet heihin. Siellä lopuksi tästä aiheesta pitäisi puhua Tour Espanjan kautta, koska se on meidän yhteistyökumppanimme se, ja vielä sen johtaja johtaa myös European Travel Commission ja se on myös hyvä osoite tietää. Sitten viittasin, niin vielä, vielä haluaisin kertoa teille puheenjohtaja kaikille brittimepe, jotka ovat läsnä, että ehkä voisi olla hyötyä, siitä välittäisin tällaisen mukavan viestin, että Visit Britain voisi ottaa e- ETCn mukaan. Se voisi näin saada laajemman eurooppalaisen ulottuvuuden, kun se mainostaa. Esimerkiksi voitaisiin ottaa mukaan ranskalaiset kohteet, jopa Hollannin eri syistä. Ne ovat ihan hyviä syitä, mutta on kuitenkin hiukan outoa, että että se ei kata kaikkia EU-jäsenvaltioita. Tehkää mitä haluatte. Me olemme kuitenkin nyt tässä Ranskan, Hollannin, eh, iso britannian turismatkailuministeriöihin. Se, itsehän tietysti he päättävät, jos he haluavat palata eteeseen ja keskustella meidän kanssamme nyt kun meillä on uusi puheenjohtaja. Sitten vielä unohtui kysymys Starasilta, mitä tulee tähän laatukysymykseen. Meidän ehdotuksemme on ollut komissiokollegiossa esillä jo kuuka- joitakin kuukausia tämän vain monimutkainen tilanne ja toivon, että saamme asian ratkaistua vuoden loppuun mennessä ja sitten ehkä tässä on mennyt ohjata tämä juna ensimmäisestä käsittelystä ja se siirtyy seuraavan komission ja uuden parlamentin käsittelyyn, mutta olemme lähes loppuvaiheessa, olemme yhteyksessä varsin korkean tasoon puheenjohtaja Barrosoon ja varapuheenjohtaja Tajani. Sitten pääsyisyydestä siitä on keskusteltu, on tehty muita uusi ehdotus pääsysäädöksestä Tällä hetkellä sekään ei ole juuri edennyt. En tiedä, pystykö komissaari Reding esimerkiksi saamaan tätä asiaa eteenpäin vai siirtyykö tämäkin uudelle komissiolle. Sitten on ehdotus siitä, että voitaisiin tehostaa vielä tätä helppopääsyistä turismia. Sitten vielä tästä teollisesta perinnöstä. Haluan vain vahvistaa, että meillä olemme läheisessä yhteistyösuhteessa äh, äh, yläsegmentin turismiin, eli äh, gastronomiseen segmenttiin, jota otettaisiin huomioon nämä kysymykset. Samoin Expo 15 Milanossa. Ehkä olette tietoisiakin siitä, että siellä pääaiheena on juuri elintarviketeollisuus, ruoka, gastronomia ja tietysti turismilla ja gastronomia on paljon yhteistä ja me haluaisimme joitakin viikkoja tai päiviä ainakin uhrata erityistapahtumille, jotka liittyvät suhteeseen gastronomian ja matkailun välillä. Sitten elintarvike ja teollinen perintö, se on myös agendallamme seuraavana vuonna. Kiitos. Kiitos. Mitä Visit Britanniin tulee, niin kuulin kyllä mitä sanoitte ja olisi mukava, jos se olisi nimensä arvoinen eikä se olisi vain Visit London koska Visit Britainissa on kysymys minun mielestäni käytännössä siitä, että ihmiset käyvät Lontoossa, mutta näin se vain on. Carlo, haluatko vetää langat yhteen tässä lopussa? Grazie a tutti i nostri relatori che hanno dato un... Niin, ihan lyhyesti kiitos puhujille. Heidän läsnäolonsa oli tärkeä asia. Viisumikysymyksestä voin sanoa, että olemme kaikki samaa mieltä, mutta kaikki tiedämme myös, miten kiperä kysymys on, mitä intressiä siellä takana piilee. Minun mielestäni on kuitenkin tärkeää, että toimemme ovat koordinoituja. On hyvä tietää, että komissiolla tässä on selkeä kanta. Puhuttiin kulttuurista, kestävyydestä. Jos sopii, niin rauhoittelisin Euroopan Nostran edustajaa Venetsian tilanteesta ja niistä suurista laivoista, jotka sinne telakoituvat. Hallitus oli jo päättänyt, että täytyy löytää vaihtoehto, jossa risteilyalustoimiala ei kärsi, mutta että samaan aikaan matkailun kestävyydestä huolehditaan Venetsian osalta. Mielenkiintoisia olivat jotkin muut asiat, jotka täytyy ottaa huomioon tohtori Greenfieldkin sen sanoi, että ei pidä mitata samalla mitalla kaikkia. BRIC-maissakin on eroja. Täytyy soveltaa eri politiikkoja, kun puhutaan eri maista. Se pätee myös muihin suuriin markkinoihin, joilla on tärkeä merkitys Euroopan matkailulle. Promotiotoimet Euroopassa täytyy räätälöidä tätä myöten. Sitten täytyy keskittyä myös laatuun. Milloin voimme lähteä sille tielle, jossa kansalliset erityispiirteet otetaan paremmin huomioon. Eurooppalaista laatua täytyy kuitenkin maailmalla myydä eurooppalaisen merkin myötä. Eurooppa on tärkein matkailun kohde maailmassa. Täytyy ajatella myös markkinoita, joilla voidaan myytä. On kovin erilaiset tilanteet. Minä edustan tietysti Italiaa, mutta ei pelkästään meillä ole niin, että kun matkailija tulee Shankaihin, jossa on julisteita, jossa puhutaan nyt siitä, että tulkaa materiaan. Se on, Matera on hiero, historiallinen kaupunki Etelä-Italiassa, mielestäni hieno, kaunis, mutta kiinalainen turisti pitää Eurooppaa kokonaisuutena, eikä erota nyt sitten, missä Italia ja Matera on. Ja kysymys sitten on siitä, että meneekö tällainen viesti perille. Resursseja haaskataan, jos on näin pienimuotoisia promootiotoimia pienille alueille. Mehän haluamme tänne suuria turismatkailijavirtoja että heidät saadaan ensin Eurooppaan ja sitten Euroopan sisältä eteenpäin, ja siellähän on kilpailu eri maiden välillä. Kansallisten viranomaisten tässä täytyy mielestäni täyttää omat tehtävänsä, huolehtia siitä, että Matkailumainonnalla on järkeä, että sillä ei haskata voimavaroja. Että ei pelkästään kaikki näytä ulospäin kivalta, että paikallispolitiikka tulisi hyville esiin ilman, että sitten oikeasti matkailua tuettaisiin. Yleisesti ottaen voimme sanoa, että tänään on päästy pieni askel eteenpäin. Jos viisumikoodeksissakin edistytään, siitä kerromme teille päivitämme tietojanne. Ja lainsäädäntötyössä se varmasti auttaa meitä myös. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kutsuvieraita ja komissiota siitä, että vastasivat kysymyksiimme ja jäsenten kysymyksiin. Täten tämän aamun kokous on päättynyt ja tavataan jälleen kerran kello 15 iltapäivällä. Meillä on pienimuotoinen asia, joka liittyy mm, liikenteen painoihin ja mittoihin.